chers collègues je vous propose d'ouvrir euh, notre euh, réunion surtout qu'après on demande aux interprètes. No niin. Nyt toivon, että aloitamme kokouksen, ettei tulkitkaan joudu tekemään tällä yliaikaa. Esityslistan hyväksyminen. Hyvät kollegat, teille onkin jo sähköpostitse kerrottu. Ja niin kuin muistatte, muistatte koordinaattoreet pyysivät, että pyydetään puhemieheltä mahdollisuutta Euroopan neuvoston päätelmien jälkeen koskien rahoitusnäkymiä niin, että olisiko mahdollista meidän tekstiin ottaa näitä luvullisia viitteitä itse lainsäädännöllisen perustaan. Kostellon paperissa, aivan kuten muissakin lausuntovalikunnissa on ristiriitainen tilanne, että muissa on näistä luvuista äänestetty, mutta me emme voisi kuitenkaan niitä tänne panna, vaikka luvut ovat tiedossa. Euroopan parlamentin puhemies vastasi meille ja pyysi, että lykkäisimme äänestystä, koska tällä viikolla oli erittäin tasoinen, en tiedä kuinka korkea, mutta korkeatasoinen kuitenkin, korkeatasoinen trilogi, jossa keskusteltiin monivuotisen rahoituskehyksen numeroista ja lainsäädännöstä perustasta. Puhemiehen pyynnöstä joudumme siis lykkäämään tätä äänestystä maanantaille 20. toukokuuta onneksi kello 19 eli heti alkuun. No kuitenkin tänään voimme keskustella neuvotteluiden tilasta tämän mietinnön osalta. Eli voimme käsitellä kompromissitarkistukset. Sitten eh, herra Deutschin lausunto. Ei tarvitse tarkistella kompromissitarkistuksia, koska tämä kohta on poistettu esityslistasta. Ja näin ollen keskustelu Euroopan sosiaalirahastoa koskevista neuvoston neuvotteluista otetaan heti äänestyksen jälkeen, eli kohtana kuusi. Joten jos näin esityslista kelpaa, niin hyväksymme sen tällaisenaan. Näin on päätetty. Sitten tiedonannot. Minulla on tässä tällainen pikku rituaali. Kohti, kohta yksi. Käyttämättömät tulkkaukset trilogissa, joka koski lippuvaltio, vai kyseessä on siis tulkinnat eikä tulkkaukset. En question euh, Lippuvaltio? Kysymyksessä oli Orja Klojarike edustajat. Kyseessä he eivät kuitenkaan osallistuneet kokouksen, eivätkä kertoneet tie- sihteeristölle mitään. Nyt on tilanne sellainen, että tästä eteenpäin trilogi järjestetään ainoastaan englannin kielellä. Kyllä kyse siis oli tulkkauksesta loppujen lopuksi. Ja sitten ilmoitus kaksi. Tämä kokous välitetään internettiin suorana. Kohta kolme. Moral et euh, de résolution. Seuraavana sosiaalialan investointipakettia koskeva päätöslauselmaesityksen tarkistusten käsittely. Kuten tiedätte, tämä komission aloite joka liittyy kokonaisvaltaiseen strategiaan johon liittyy myös Euroopan sosiaalirahaston käyttäminen tällaisen sosiaalialan investointipaketin hyväksi. 145 tarkistusta on jätetty tähän yhdeksän tarkistusta suulliseen kysymykseen Ja tänään meidän pitäisi hyväksyä suullinen kysymys, jotta voimme jättää sen ajoissa. Sitten näistä 145 tarkistuksesta Niin ensinnäkin tästä itse asiasta. Meillä on jätetty yhdeksän tarkistusta. Euh, Täällä on tarkistus yksi Cab... Cabranochilta. Sinne pyydetään, että rajoitettaisiin nämä vain eh, euroalueen valtion velkaa kysymyksiin, mutta minun mielestäni kriisi on laajempi, joten en halua tukea tätä tarkistusta. Sitten debuggerin tarkistus. Siinä taas tarkoituksena on tehdä muutos ensimmäisen kysymyksen kohdalla. Que nous devions enhin, enhin, shine. enshine, enshine, enshine. Euh, les, euh, notre stratégie dans le semestre européen et monsieur... Tämä olisi siis sisällytettävä jo tähän ohjausjaksokysymykseen ja ehdotetaan, että tätä pyyntöä heikennettäisiin, että todettaisiin ainoastaan, että otetaan huomioon. Ehdottaisin kompromissia tähän. Sen otettaisiin ehkä tähän, vaikka sanoitte, että, että tämä näkyisi jollakin tavalla tai olisi avainasemassa jollakin tavalla näiden kahden vaihtoehdon välimaastosta olisi löydettävä sananmuoto, josta voisimme olla yhtä mieltä. Sitten Rova Lambertin tarkistus. Siinä korostetaan näiden ehdotusten linkkiä budjettisuosituksiin. Varmaankin voimme tätä tukea. Sitten täällä on herran De Bakkerin tarkistus. Siinä ehdotetaan, että poistettaisiin viittaus parlamenttiin ja pyydetään jäsenvaltiota tukea tälle sosiaalialan investointipaketille. Mielestäni parlamentin sitoumus on vahvi, pidettävä vahvana. En siis halua tukea tätä tarkistusta. Sitten Rova Lambert ehdottaa, että lisättäisiin viittaus kansalaisyhteiskunnan ja työmarkkinaosapuolten rooli. Minusta tämä on hyvä ehdotus sitten. Cabrnochin mietin, ö, tarkistus siinä ehdotetaan, että kolmas kysymys poistettaisiin. Käsittääkseni olimme yhtä mieltä siitä, että se pidettäisiin täällä kuitenkin. Sitten täällä on De, De Bakkerin tarkistus, josta olen huolissani, koska hän on ehdottaa, että aloitamme kysymyksen kolme. Milloin komissio aikoo laatia yksityiskohtaisen suunnitelman ja haluan korvata tämän toisilla sanoilla. Halusin ensin tätä tukea, mutta parlamenttina me olemme kuitenkin jo äänestäneet siitä, että pyydämme komissiota laatimaan tällaisen tiekartan, tällaisen suunnitelman, niin olisi aika outoa palata taaksepäin, joten ehdotan, että emme tue tätä niin, että me nyt söisi oma sanamme. Sitten Rova Lambertin tarkistus kahdeksan. joka koskee hallinnoinnin vahvistamista. Ei tässä ole varmaan ongelmia. Sitten tarkistus yhdeksän on vedetty pois. Donc sur euh, les euh, amendements eux-mêmes de, de la proposition. Äh, tarkistuksesta voimme nyt aloittaa keskustelun. Haluaisin vielä kiittää tarkistusten tekijöitä. Euh, que je pourrais euh, soutenir. Täällä on tarkistuksia, joita varmasti voin tukea, mutta ehdotan, että pyritään tekemään kompromissitarkistuksia niiden pohjalta sitten keskustellaan. Nyt kuitenkin mielelläni kuulisin tarkistusten tekijöiden huomioita tässä vaiheessa keskustelua. Ottaen huomioon sekin, että onhan meillä aikaa kuitenkin tämän kuun 30. päivään asti ennen päätösaseman hyväksymistä. Tässä kaikki ori, serkkas ja siitä eteenpäin. Elnök asszony, nincs sok mondani valóm, nem nyújtottunk be. Kiitos. Toimiiko tulkkaus? Hyvä. Me emme ole lähettäneet tarkistuksia tähän suulliseen kysymykseen, vaan enemminkin päätöslauselmaan. Me olemme keskustelleet näistä ja yleisesti ottaen olemme samaa mieltä siitä, mitä sanoitte ja tuemme sitä, mitä sanoitte. Me olisimme halunneet tiettyjä kielellisiä tarkistuksia ottaa tähän mukaan tai hieman sanamuotoa muuttaa, mutta yleisesti ottaen olemme samaa mieltä. Alejandro Kiitoksia sitten Cercas. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. SD-ryhmän puolesta pidämme tätä tärkeänä. Aloitteena paketissa käsitellään hyvinvointivaltiota ja Euroopan unionin sosiaalipolitiikkaa. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita. Suullisesta kysymyksestä olemme yhtä mieltä teidän pohdintojenne kanssa näistä yhdeksästä tarkistuksesta ja tulemme äänestämään niin kuin te ehdotatte. Sitten päätöslauselmasta. Olemme tehneet siihen tarkistuksia, koska haluaisimme ennen neuvoston kesäkuuta, saada, kesäkuun kokousta saada tänne asioita, jotka tässä valiokunnassa on puhuttu niin, että koko sosiaalipolitiikka otetaan mukaan tähän eurooppalaisen hallinnon välineeseen. Tämä mietintö haluttaisiin hyväksyä niin, että muistuttaisin sosiaalista indikaattorista. Haluamme, että ne otetaan mukaan. Haluamme, että sosiaaliset investoinnit otetaan huomioon EU-ohjausjaksossa. Haluamme, että tunnustetaan eurooppalaisen sosiaalirahaston ja ILOn yleissopimukset. Haluamme myös, että tässä olisi viittaus tarpeeseen investoida sosiaaliseen asuntoihin, ottaen huomioon merkittävä asuntokriisi monissa jäsenvaltioissa – Edelleen on hyvä, että pyritte kompromisseihin. Olisi tärkeää, että otetaan mukaan tarkistuksia, jotka koskevat komission tiedonannon teoreettisempaa osaa, ja jos otetaan mukaan sitä, josta olemme kyllä yhtä mieltä, mutta käytetty kirjallisuus saattaa johtaa sekannuksiin. Minusta olisi hyvä, että olisi erittäin selkeää se, että perinteiset sosiaaliturva, toimit, jotka hyvinvointipolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan kuuluvat, että näitä täydennettäisiin näillä kahdella uudella funktiolla näinä synkkinä aikoina talous on korvannut politiikkaan ja näin olemme joutuneet tällaiset omaksumaan geneettisen perimämme. Ja näin ollen tämä talouden vakauttaminen – muun muassa on seikka, joka olisi otettava huomioon sosiaaliturvajärjestelmässä, unohtamatta kuitenkaan turvaa, koska tu- miljoonat ihmiset tarvitsevat turvaa. Vanhukset, sairaat, vammaiset, henkilöt, jotka eivät voi olla työelämässä, tarvitsevat tu- suojelua. Ja yhä enemmän nyt vaikuttaa siltä, että nämä sosiaaliturva-elimet käsitetään taloudellisena toimijana ainoastaan, mutta näinhän ei ole. Kuitenkin tässä kriisissä on hyvin raasti nähty, että kyseessä on myös sosiaalisia investointeja koskeva e- elin. Komission tiedonannossa tämä asia kuitenkin jätetään hyvin heikkoon asemaan. On aivan selvää, että kaikki ei ole yhtä mieltä kanssani aivan biologisista tai markkinataloudellisista syistä. Kiitoksia. Um, Monsieur de Kiitoksia. Sitten de Backer. Thank you, chair, uh, Kiitos. Lyhyt puheenvuoro. Jo ensimmäisessä käsittelyssä totesin, kun tätä asiaa tarkasteltiin, että katsoisin, että suullinen kysymys ja päätösvaltainen luonnos ovat hyvässä tasapainossa, mutta ehkä olisi syytä hieman tarkastella muutamia seikkoja, jotka aiotaan esittää komissiolla. Ensinnäkin se, mitä ehdotitte, että sanottaisiin translate. Tämä ei ehkä kuitenkaan oikein käy. Ja sitten se, mitä olen tarkistuksena esittänyt päätöslauselmaan, e, en mitään e, varsinaisesti sisällöllisesti kovasti halua muuttaa. Tämä on hyvässä tasapainossa oleva esitys, mutta ryhmällemme oli tärkeää se, että painotettaisiin e, sitä, miten uudelleen järjestetään sosiaaliturvajärjestelyt ja hyvinvointijärjestelyt. Ja tukia tulee käyttää siten, että aktivoidaan ihmisiä saamaan työpaikkoja, koska se on paras lääke köyhyyteen. Sitten tarkistuksissa myöskin selvitellään sitä, että kestävyys on erittäin tärkeä aspekti, kun eh, sosiaalisista menoista puhutaan. Ja on tärkeää, että eh, menot eh, kohdennetaan kunnolla, jotta motivoidaan, aktivoidaan ihmisiä toimimaan. Uskon, että se on tavoite, johon kaikki pyrimme. Eli tässä hengessä olemme tarkistuksemme esittäneet ja toivottavasti ainakin osa niistä voidaan hyväksyä. Kiitos. Euh, Kiitoksia. Voisinko ottaa puheenvuoron komissiolle? Raolquist. Sitä ennen ehkä pieni sivuhuomautus, niin kuin Jean-Claude Trichet aina tapasi sanoa. Niin, ja sitten täällä vielä yksi puheenvuoron pyyntö. Euh, no, haluaisin kuitenkin päättää tämän huomioni, jonka aloitin komissiolle. Niin, tämän otsikon ymmärrän oikein hyvin. Tämä, niin, tiedänhän kyllä, että investointi paketti sosiaalialalta on paketti, jossa on useita osioita, pilareita, mutta on vähän vaikea ymmärtää, onko tässä sosiaalialan ilmastointipaketti vai onko tämä asiakirja, jolla täytäntö pannaan eurooppalaista sosiaalirahastoa. No emme varmaankaan voi valita komission tiedonannon otsikkoa, mutta minusta tämä on aika sekavaa eikä tämä auta haasteiden kirkastamista. Sitten Rova Benaratu. Kiitos puheenjohtaja. Kuten jo ensimmäisessä keskustelussamme sanoin, tuen tätä mietintöä, se on tärkeä mietintö. Olen laatinut muutaman tarkistuksen tuonne tässä esille. Otin siirtolaisten sosiaalioikeudet mukaan, minun mielestäni tämä olisi tärkeää. Ja myöskin meidän tulee muistaa se, että liikkuvuus Euroopan unionin sisällä tulisi saada toteutettua. Ihmiset toivovat tätä ja meidän tulisi kannustaa sosiaaliturvajärjestelmien koordinointia. Tästä olen siis siis laatinut myöskin tarkistuksen. Ja sitten viimeiseksi äh, side äh, näiden äh, sosiaalioikeuksien ja kestävän talouden välillä on myöskin tärkeä. Kiitoksia huomiosta. Oh, Monsieur Altwist. Sitten herra Altwist komissiosta. Thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät jäsenet. Kiitos. Ensinnäkin kommentti, jonka esititte. Tässä todettiin, että paketti on varsin laaja ja sisältää erilaisia eh, asiakirjoja ja myöskin komission eh, lapsensuojeluun liittyvät suositukset. Olemme eh, työllisyyspakettia tarkastelleet ja tarkoitus on ollut saada aikaan mahdollisimman laaja paketti. Myöskin tämä sosiaalisen politiikan politiikan ulottuvuus, sitä ei pelkästään huomioida sellaisessa asiakirjassa, jossa tarkastellaan hyvinvointivaltiota ja sosiaalisia investointeja, vaan halusimme tarkastella tätä hieman laajemmasta vinkkelistä myöskin. Ja tältä pohjalta olemme antaneet myöskin ESFn liittyviä suuntaviivoja ja suosituksia. Erityisesti pidämme hyvänä sitä, miten parlamentissa on panostettu tähän sosiaalinen investointipakettiin mietinnön myötä ja siinä on hyvin nostettu elementtejä esiin, esimerkiksi kuinka tarjota työpaikkoja nuorille, kuinka pyrkiä parempaan tasapainoon työelämässä. Tärkeitä kysymyksiä näin ollen mietinnössä on esiin nostettu ja hyvin näissä asiakirjoissa näitä on tarkasteltu. Mutta haasteena kuitenkin ovat nämä sosiaaliset haasteet ja komissio katsoi, että tarvitaan yhtenäistä laajaa lähestymistapaa asian tarkasteluun. Ja tämä on mielessä pidettävä, kun tarkastellaan tätä kokonaispakettia. Kiitos. No niin, kiitoksia tästä panoksesta tarkistuksia koskevan keskustelun. Kiitoksia Örille tuesta ja herra Serkas Varmaankin arvasitte, että odotan tarkistuksia sitten debakkerista. Oli meillä jo kokemusta yhteistyöstä, emmeköhän löydä kompromisseja, ainakin niin toivon. Sitten Rova Benarab Atun mainitsemat kohdat tuntuvat kädessä aivan os, oikean osuvilta tämä maininta sosiaaliturvajärjestelmistä ja maahanmuuttajien asemasta ovat tärkeitä. Niitähän ei huomioitu alkuperäisessä tekstissä ja varmastikin ne ansaitsevat siellä paikkaansa, mutta todella odotan, että mahdollisimman laajaa tukea annetaan sitten äänestysluetteloon, kunhan sen saa valmiiksi pour que nous puissions euh, faire un, un, euh, des, un examen des, des amendements de compromis le, le 29. maaliskuuta, mar, toukokuuta on tarkoitus tarkastella tarkastukset ja äänestää 30. toukokuuta, 10.13. kesäkuuta sitten täysistuntoon. Euh, le point 4 a été... Kohta neljä on vedetty pois, joten pääsemme äänestyksiin. Äänestämme välittömästi suullisen kysymyksen tekstistä. komission tiedonannosta kohti sosiaalista kehitystä ISFn niin täytäntöönpanossa. Tämä on siis ähm, sosiaalialan investointipaketti. Niin kuin täällä juuri keskustelimme, muistutan, että tarkistuksessa kaksi herra De Backer on hyväksynyt suullisen tarkistuksen – ja näin korvataan taking into account sanalla consolate. Alustuksessa tarkistus yksi Cabrnoch puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus kaksi muutettuna suullisella tarkistuksella puolesta. Ei Serkka, sinähän puolla tätä suullisen tarkistuksen jälkeen. Sinähän tätä puolat kylläkin. Qui Puolesta vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kolmonen Lambert puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Neljä. Debakker puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 6 Kavrno puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus 8 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Seitsemän eh, esittelijä vastustaa puolesta vastaan tyhjiä hylätty. Tarkistus yhdeksän vedetty pois. Sitten koko teksti. Koneäänestys. Je, tout le monde a pu voter le vote est clos. trente six pour un contre. kolmekymmentäneljä puolesta yksi vasta ei tyhjä hyväksytty. Non, euh, au, rap, euh, projet au projet d'avis de notre collègue Tamas Deutsch. Sitten Tamas Deutschen lausuntoluonnos. Kyseessä on lausunto ympäristövaliokunnalle. innovointistrategia kestävää kasvua varten, biotalousstrategia Euroopalle. Kolme kompromissitarkistusta. Puheenvuoro, herra Ori. Kiitos puheenjohtaja. Ilmeisesti EPPn listalla on nyt jotakin, jotakin ongelmia, mitä tulee tähän kohtaan 12 – sen sijaan, että siinä olisi miinusmerkki, niin siinä on plusmerkki. Ja tämä on vain siis merkiksi EPPn jäsenille. Sommes euh, ravis de servir euh, de backroom au PPE. No, onpas täällä mukava olla EPPn tukijoukkoina. Tarkistus 6, ja Puolesta vastaan. Tyhjiä. Hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Papadopoulos serkkas. Tässä piti olla kaksi osaa, mutta toinen osa on vedetty pois, joten äänestämme vain ensimmäisestä osasta. Points out that anticipation alkaen ja päättyyn opportunities in Europe puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 11. Mukaan lukee suullinen tarkistus. Ei vastustusta. Näin ollen puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. Tarkistus 12 EPP tukee tätä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 14 Meillä on suullinen tarkistus. Vastustaako joku sitä? Ei, joten äänestämme näin muutettuna puolesta vastaan tyhjiä Hyväksytty. Sitten kompromissi A. EPP, SD puolesta vastaan tyhjiä. Hyväksytty. L'amendement 9 de Madame Antigoni Papadopoulou. Tarkistus 9. Ensimmäinen osa. Puolesta vastaan tyhjiä hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 17 mukaan lukien suullinen tarkistus ei vastalauseita äänestämme puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 18 puolesta vastaan puolesta vastaan tyhjä tarkistamme. Tout le monde a pu voter? Ovatko kaikki äänestäneet? Äh, Klarstellung. Stimmen wir jetzt über den ersten? Onko kyseessä ensimmäinen vai toinen, mistä nyt äänestetään? Noch einmal? Stimmen wir jetzt über den e- ensimmäisestäkö vai toisestako osasta nyt äänestämme tässä suullisessa tarkistuksessa? Euh, le vote est clos. Äänestys päättyy. 20 21 pour 20. 21 puolesta 20 vastaan. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 21. Puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistamme. 24. Le vote est ouvert. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Äänestys päättyy. 27 puolesta 14 vastaan. Hyväksytty. Mutta kädet eivät oikein nousseet. Sitten kompromissi C. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 25 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten tarkistus 1, 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Sitten koko lausunto, koneäänestys, äänestys alkaa. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Äänestys päättyy. Neljäkymmentä puolesta yksi vastaan yksi tyhjä. Onnittelut esittelijät tai valmistelijalle jotain kylläkään näin. Tähän päättyvät äänestyksemme. Tänään niitä ei ollutkaan paljon. Sitten siirrymme kohtaan kymmenen. Annan puheenvuoron esittelijällemme Muran Chartier. Hän voi kertoa neuvotteluista neuvoston kanssa Euroopan sosiaalirahastosta. Mm 15 ja 16 trilogi on nyt käyty. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Tämä kohta kyllä vaatii teidän kaikkien huomion. Eilen illalla me olimme 16 trilogissa sosiaalirahastosta ja me käsittelimme erästä hyvin tärkeää kohtaa. No odotan ehkä nyt tässä hieman. Nous abordions hier soir un... Siis eilen käsittelimme yhtä aivan erityistä kohtaa. Hyvät kollegat, on aivan sietämätöntä koittaa keskustella täällä. Se, mitä trilogissa tapahtuu, on lähes suljetun ovin käytyä. Jo, kyseessä on Euroopan sosiaalirahaston tilanne ja täällä julkisesti sitä käsittelemme. Ne, joita tämä asia ei kiinnosta, niin lähtekääpä pois täältä salista ja antakaa meidän tehdä rauhassa työtämme. Kiitoksia puheenjohtaja. Siis toistaan. Eilen illalla järjestettiin 16 sosiaalirahastotrilogi. Eilisillan trilogissa käsiteltiin aivan erityisesti aloitetta nuorisotyöllisyysaloitetta ja sitä, miten se on yhteydessä nuorisotakuuseen. Ensimmäinen kohta, johon meidän tulisi keskittyä, on se, että tämä nuorisotyöllisyysaloite komission näkökulmasta. Se on alakohta, se on olennainen osa nuorisotakuuta, mutta todellisuudessa monien keskustelujen jälkeen me tajusimme, että neuvoston näkökulmasta tätä asiaa ei tarkastellakaan samalla tavalla suhdetta nuorisotakuun ja nuorisotyöllisyysaloitteen välistä suhdetta. Eli tässä nyt on ensimmäinen ongelma, joka on käsitteellinen ongelma, joka liittyy nuorisotakuuseen ja sen suhteeseen tähän nuorisotyöllisyysaloitteeseen. No sanon tämän yksinkertaisesti. Näinhän minä olen aina ajatellut. Olen aina ollut sitä mieltä, että nuorisotyöllisyysaloite, se on vain poliittinen päätös, joka on luonteeltaan poliittinen. Se on yksi osainen tätä sosiaalirahaston poliittista tavoitetta, poliittista perustaa. Sosiaalirahaston pääasiallinen tarkoitus on saada nuoret työmarkkinoille. Eli tämä käsite jo sinällään ei tänä päivänä ole kovin selkeä. Eilen kysyimme neuvostolta, mikä neuvoston mielestä on ero tämän poliittisen tavoitteen ja toiminnallisen tavoitteen välillä näissä kahdessa asiassa nuorisotakuussa ja nuorisotyöllisyysaloitteessa. Meidän kysymyksemme, joka meidän mielestämme oli täysin maalaisjärkeen perustuva kysymys, siihen ei saatu vastausta. Neuvosto vastasi meille, että että se ei ollut paikalla vastatakseen tähän kysymykseen, eli toistaiseksi tämä kysymys on edelleen avoinna ja kuitenkin minun mielestäni tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Se siis roikkuu edelleen ilmassa. Sitten toinen kohta, josta keskustelimme eilen, liittyy ikärajoihin. Te tiedätte, että parlamentin äänestyksessä viesti oli selvä. Me toivoimme, että poliittinen päätös nuorisotakuusta, sitä ei kohdennettaisi ainoastaan 15-24-vuotiaisiin, äh, vaan myöskin äh, nuoriin, joilla on jo jonkinlainen tutkintoja, jotka jatkavat opintojaan, mutta ovat kuitenkin työttömiä. Ja esimerkiksi Espanjassa on hyvin nähtävissä, kuinka nämäkin nuoret, joilla on jo tutkinto, mutta ei työtä, hekin tarvitsevat jonkinlaisen työllisyysaloitteen tai nuorisotakuun. Jos siirrytään 15.24 haarukasta haarukkaan 15.30. Eli otetaan mukaan tutkinnon omaavat työttömät ja jos ne, tämä kerrotaan edunsaajien määrällä, niin tämä minun mielestäni on jo osoitus siitä, että me tarvitsemme todellista nuorisotyöllisyysaloitetta, joka kattaisi työmarkkinoille pääsyn 30-vuotiaaseen saakka. Tämähän on osoitus siitä, että meidän äänestystuloksellamme on todellista poliittista merkitystä. Minulla on sellainen olo, että ne kuusi miljardia tai itse asiassa sosiaalirahaston kolme miljardia plus sitten tämä toinen kolme miljardia, niillä katetaan vain pieni osa tarpeesta, hyvin pieni osa tarpeesta. Ja minun mielestäni tässäkin meillä on aika iso taistelu, joka meidän täytyy käydä. Kolmanneksi, ehkä rouva puheenjohtaja voisi mainita sen, se liittyy näihin teemoihin, temaattisiin osioihin otetaanko niissä mukaan nuorisoaloite. Ja tässäkin tässäkään me emme kaikki ole samalla aallonpituudella. Ehkä muistatte, että näissä teemoissa komission ehdotus on keskittyä neljään tärkeään osioon jäsenvaltioiden politiikka ja me halusimme laajentaa tätä kuuteen. Me halusimme laajentaa tätä sovellusalaa ja ehkä keskipitkällä aikavälillä voisimme ehdottaa että poliittinen päätös nuorisotyöllisyysaloitteesta voitaisiin lisätä neljään prioriteettiteemaan, tai sitten ne otettaisiin olennaisena osana näihin kuuteen. Eli tässä meillä on neuvotteluvaraa. Eli tässä, rouva puheenjohtaja, hyvin nopea katsaus hyvin syntetisoidulla tavalla selitin tässä nämä eilisillan trilogin ongelmat, mutta jos vielä lopuksi voisin tehdä henkilökohtaisen kommentin eilisillan trilogista. Eh, tajusin siellä, että nuorisotyöllisyysaloite oli päätös, joka julkistettiin hyvin nopeasti, mutta nyt sitten kuitenkin sisällöllisesti meillä ei ole siihen vastauksia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. <clears throat> Yo no sé, señora presidenta, si no sería... Niin puheenjohtaja, tiedä, olisiko aika hyödyllistä tässä vaiheessa kuulla komissiota. Ainakin koski tätä ensimmäistä kohtaa, johon kaipaamme kipeästi selvennyksiä. Aloite on kuitenkin tullut komissiolta. Ehkä olisi nyt hyvä kuulla komissiota. Olisikohan parempi kuulla komissiota nyt vai aloitanko oman puheenvuoroni saman tien? interpreto que la comisión no nos va a aclarar nada. Tulkitsen tämän niin, että komissio ei selvennä me ollenkaan. Minä kuitenkin tarvitsen selvennyksiä. No. Täällä keskellä sumua ja sekannusta, niin aivan näin ennaltaehkäisevästi haluaisin, että komissiolle ja neuvostolle välitettäisiin viesti, jonka mukaan Euroopan parlamentti teki tämän nuoriso tai aloitteen ja tämän nuorisotyöttömyys, jonka halusimme eurooppalaiseksi, mutta nyt se olisikin kansallinen. Halusimme, että se tulisi todellista politiikkaa eikä pelkkää retoriikkaa. Haluamme, että tämä olisi vain yksi tyhjä lupaus, joka on tehty Euroopan kansalaisille, joka jälleen lykätään haman tulevaisuuteen. Ja ainoastaan lehdistötilaisuudessa valtioiden hallitusten päämiehet äh, antavat vaikutelman siitä, että he mukaan huolehtisivat tästä erittäin vakavasta ongelmasta. On aikamoista, että tämä sekaannus edelleen vallitsee, vaikka kolme kuukautta ei on kulunut. Ja useat kanslerit ja pääministerit ovat ilmoittaneet, että seuraavassa kesäkuun kokouksessa Madridissakin juuri pääministeri sanoi, että, että tästä tullaan puhumaan kesäkuussa nimenomaan – koko neuvoston kokouksen ydin tulee olemaan tämä asia. Nyt kuitenkin sanotaan, että neuvosto ei ole valmis vastaamaan tässä asiassa parlamentille. En ymmärrä tätä. En myöskään ymmärrä, kuinka voi olla niin, että komissio ei tulkitse neuvoston kantaa kantana, joka on ristiriidassa sen kanssa, mitä täällä on sanottu. Elisabetin linjalla haluaisin ryhmäni puolesta tukea tätä. Minusta tämä on aivan oikeudenmukainen taistelu, niin kuin hänkin sanoi. Nyt on kyseessä se, että olisiko tämä ohjelma tarkoitettu puolelle nuorisoa vai koko nuorisolle, kun puhutaan määr, määristä ja tutkinnon suorittaneista näemme kyllä, että, että, kyseessä, että onko kyseessä hanke, joka on koko nuorisolle vai vain puolelle nuorisosta tarkoitettu aikaisemminkin olin sitä mieltä, että tämä pitää olla todellinen kompromiss, todellinen sitoumus, eikä pelkkää sanahelinää. Meidän on annettava apua nuorisolle, joilla on todellisia ongelmia, ettei heistä tulisi pitkäaikaistyöttömiä aloitetta tarvitaan. Sitten tästä temaattisesta keskittämisestä on aivan selvää, että jos kesäkuussa neuvostossa nuorisosta tulee yksi keskeisistä toiminta-akseleista, että sosiaalirahastoon tulisi uusi nuorisokoskeva akseli, niin se olisi oikein hyvä. Mikäli haluamme olla johdonmukaisia politiikassamme, emmekä vain kasata epäjohdonmukaisuuksia toisensa päälle, kunnes tästä tulee pelkkää hullumyllyä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Und Kiitos puheenjohtaja ja kiitokset Elisabetille erityisesti. Oli ilo tehdä yhteistyötä kanssasi ja on eh, hienoa todellakin tällä tavalla toimia. Teet erinomaisen hyvää työtä ja tällaista panostusta todellakin tarvitaan. Ja erityisesti eh, painotan sitä, mitä tässä juuri todettiin, eli meidän on saatava faktoja ja pidettävä huoli siitä, että tuloksiakin saadaan aikaan. Emme voi vain huomioida ja huomioida sitä, että kaikissa jäsenmaissa nuorisotyöttömyys on niin korkealla tasolla, että näyttää ikään kuin olisimme syntyneet, tai nuorissa saattaa tuntua, että on syntynyt väärään aikaan. Joissain maissa asiat hoituvat, itse tulen sellaista jäsenmaasta, mutta työnantajat, työntekijät ovat yhdessä eh, hyvän eteen ponnistelleet mutta tietyt poliittiset puitteet, niitä tarvitaan. Itse henkilökohtaisesti katsoisin, että tämä nuorisotakuu-asia ei ole sellainen asia, että tämä aloite johtaisi konfliktitilanteeseen. Sen tulee olla täydentävä luonteeltaan. Eli nämä ovat molemmat sektoreita, joissa yhdessä toimimme. Ja kun ajatellaan työttömyyden ongelmaa, niin työtön, e, e, ei paljon siitä kostu, jos sanotaan, että jaetaan on ymmärrettävä, että syitä on erilaisia ja kokemukset ovat erilaisia ja joillain on varsin hyvätkin taustat ja silti työttömyys saattaa kohdistua juuri itseen. Eli siksi näitä toimenpiteitä tarvitaan eurooppalaista lisäarvoa. Sitä nyt tässä todellakin tarvitaan. Monet suhtautuvat asiaan kriittisesti. Muun muassa globalisaatiorahasto sai alussa varsin kriittisiä arvioita osakseen. Minä itsekin sitä kritisoin, mutta nyt voidaan sanoa, että sitä on osattu kunnolla hyödyntää. Ja nyt, hyvä puheenjohtaja, voitaisiin äh, tarkastella ainakin joidenkin maiden osalta globalisaation rahaston hyötyjä. Ja tällöin todellakin puhutaan eurooppalaisesta ulottuvuudesta ja sitä tarvitaan. Ja kannattaakin kysyä komissiolta tässä asiassa. Jotain tässä tarvitaan komissiolta tukea, tarvitaan selkeää viestiä. Ja Elisabeth, sinulta kysyisin seuraavaa. Kun neuvoston kanssa neuvotellaan, onko olemassa kanta, jonka osalta voisi todeta, että no, tilanne on pohjoistamäiden osalta tällainen, toisenlainen sitten eteläistamaren osalta, vai onko neuvosto aina sellainen, että se esittää vain yhtä yhtenä, oikein enää tiedä, e, mikä jäsenmaista oikeastaan vastustaisi, e, mikä sitten kannattaisi. Jotkut haluaisivat voisivat neuvotella suljettujen ovien takana. Me toimimme hieman toisin. Kaikki menee nettiin, mitä täällä sanomme. Eli me toimimme kyllä avoimesti. tukensa voi esittää tehdyille päätöksille vain silloin, jos tietää, kuka mitäkin kantaa on ajanut. Siksi asioista on vaikea saada tietoja jos suljettujen ovien takana toimita. Seuraavaksi Karima Deli, mutta Serkas pyysi, että antaisimme puheenvuoron komissiolle, mutta ei se ole tässä tarkoitus. Komission kanssa neuvotellaan trilogissa. Täällä nyt kerrotaan siitä, mitä trilogissa tapahtui, eikä palata, eikä tuoda trilogineuvotteluita tänne. Tietenkin otamme nämä kysymykset mukaan ja voimme ottaa ne esille trilogissa. Ei se tarkoita, että emme halua tehdä teille töitä, mutta tämä on työn henki. Haluamme täällä nyt vain kertoa tilanteesta, joka kolmikantaneuvotteluissa oli. Sitten Karima Deli. Euh, euh, Kiitos puheenjohtaja. Me olemme jo monta vuotta hokeneet, että Euroopan täytyy pitää nuorestaan huolta ja asettaa heidät etusijalle. Nuoret ovat kriisin ensimmäisiä uhreja. Mitä pidemmälle kriisissä mennään ja mitä vaikeammaksi kriisi muuttuu, niin sitä enemmän nuorten vaikeudet syvenevät meidän valiokuntamme tulisi lähettää vahva viesti, joka olisi se, että me emme unohda nuoria. Ja tästä syystä nämä sosiaalirahastoneuvottelut ovat entistäkin tärkeämpiä. Meidän tulisi laajentaa ikähaarukkaa 15-30, koska tänä päivänä opinnot kestävät pidempään ja usein kun koulun penkiltä pääsee pois, niin vaikeudet alkavat Haluaisin kiinnittää huomiotanne siihen, että me emme ole aivan asioiden tasalla kuudella miljardilla eurolla. Tämäkin täytyy mainita. Kaikki sanovat, että tämä on prioriteetti, mutta äh, silloin täytyy myöskin saattaa varoja sinne. Nuoret ovat Euroopan tulevaisuus. Ja kun minä katson äh, näitä äh, numerotietoja, on arvioitu, että tarvitaan 21 miljardia euroa, jotta saataisiin työtä yli seitsemälle miljoonalle nuorelle, joille ei ole työtä eikä koulutusta. Ja toimettomuuden hinta kuitenkin olisi 153 miljardia euroa. Eli tässä sanotaan kuudella miljardilla no tässä nyt pikkumurusista tapellaan. Minun on pakko tämä sanoa. Haaste on kuitenkin sellainen, että jos suuntaa ei muuteta nyt, niin katastrofi on edessä. Ja minun mielestäni näissä neuvotteluissa meidän tulisi tehdä selväksi se, että kuusi miljardia ei tarvitse. Ja nythän siellä vasta puhutaan kolmesta miljardista. Kolme miljardia on, on määrä tulla muualta. Eli meidän tehtävämme on todellakin viedä tätä budjettiulottuvuutta painokkaasti eteenpäin. Ja sen jälkeen täytyy tarkastella, miten jäsenvaltiot sen täytäntöön täytäntöön panevat, koska tässä myöskin tänään on epäselvyyttä siitä, onko tätä pakko edes täytäntöön panna. Kiitos. Erittäin hyvä. Haluaisin esit- kiittää esittelijää hänen toiminnastaan. Hänellä on valtuudet, jotka olette antaneet meille näihin, näihin neuvotteluihin ja hän on korostanut täällä kolme asiaa. On hyvä, että tässä valiokunnassa otettiin esille nämä 30, tämä, nämä 30-vuotiaat. Joskus näemme asioita, joita muut eivät näe. Joskus on hyvä, että ollaan oikeassa liian aikaisen ja todella vaikuttaa siltä, että tässä on stereotypia. Aina ajateltiin, että nuoret ovat 24-vuotiaaksi asti. Ja nyt neuvosto on sanonut, että nyt oikeastaan olisi autettava niitä 15-vuotiaita nyt haluaisimme välttää katastrofin, että vältä, niin, niin, että voisin, voitaisiin auttaa näitä 24-30-vuotiaita, joihin kriisi on todella iskenyt pahasti. Yritetään päästä eteenpäin tältä pohjalta, jonka esittelijä meille kuvasi ja joka nyt sitten vaikutti yllättävältä eilisessä trilogissa oli tapa, jolla neuvosto kieltäytyy siitä, että olisi lainsäädännön teksti, jossa viitattaisiin nuorisotakuuseen – ja tässä on juridinen argumentti. Ajatuksena on, että haluttiin kehitellä jotakin, joka vaikuttaisi poliittiselta viestiltä, mutta kuitenkaan ei haluta siitä vetää johtopäätöksiä. Käytettiin seuraavaa argumentteja. Täytäntöön pantaisiin ainoastaan Eurooppa-neuvoston päätelmät 7-8 helmikuulta. Tässä meidän valtuuskuntamme on täysin vakuuttunut siitä, että kun katsotaan helmikuun päätelmiä, niin osa niistä on sellaisia, joista neuvosto olisi voinut suoraan tehdä päätöksen. Se koskee lukuja. Parlamenttina meillä on oikeus sanoa vain kyllä tai ei. Loppusuoralla Eurooppa-neuvosto ei kuitenkaan voi sellaisissa asioissa tehdä päätöstä, joissa olemme yhteispäätösvaltaisia ja tähän kompastumme. Tämä on todella tilanne, jossa olemme, kohta, jossa olemme nyt lukos, lukkotilanteessa. Neuvosto sanoi, että, neu, neu, että Eurooppa-neuvosto päätti tämän, mutta me sanomme, että tässä on kyseessä oikeusperusta, jossa meillä on, me olemme toinen lainsäätäjä ja meillä on siis oikeus sanoa sanamme. Tässä olemme nyt neuvoston on, taikka siis Irlannin puheenjohtajavaltion on kertova neuvostolle näistä neuvottelusta Euroopan parlamentille. että Tämä on todella keskeinen asia. Tässäkin valiokunnassa ollaan pitkään tehty työtä nuorisotakeen takuun puolesta. Ei sitä voida varata ainoastaan mm, tietyille maille ja ainoastaan 6 miljardin rajoissa. Sitten aluepolitiikka valiokunnan kanssa mm, olemme työstäneet nuorisotakuukysymystä, mutta osa Euroopan sosiaalirahoista liittyy myös kohesiopolitiikkaan. Toimitan teille yksityiskohdat neuvotteluista. Loppujen lopuksi tilanne on se, että jo 26. maaliskuuta pyysimme korkeatason trilogia. Tällaista ei ole vieläkään pidetty. Ja sen, se on tällainen ikuinen ongelma. Ja nyt olemme juuri kuullut, että Rava Hübner hyväksyi sen, että tästä asiasta voitaisiin keskustella tänään iltapäivällä aluevaliokunnan trilogissa. Tulen edustamaan teitä siellä esittelijän Kosan rinnalla. Euroopan parlamentin kanta on jo kahteen kertaan validoitu. Ja tämä muistutti Hybneriä siitä, että haluamme, että Euroopan rahaston määrä vahvistetaan 25 prosenttia kohesion rahastosta. Seuraava trilogi on 14. toukokuuta. Ja kerromme siitä teille tietenkin seuraavassa kokouksessa 20. toukokuuta. No, no. Euh, point 7a. Kohta 7a. Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahasto. Kuten tiedätte, että tiedätte, äänestystä on lykätty. Voisimme kuitenkin keskustella kompromissi tarkistusehdotuksista. Tätä varten annan puheenvuoron Emer Kostellolle. Thank mm, puheenjohtaja. Niin kuin totesitte, äänestystä on lykätty. Se pidetään 20. päivä viidettä ja näin meille jää hieman aikaa käydä läpi kompromissitarkistuksia. Keskittyisin kolmeen seikkaan tässä tänä aamuna. Ensinnäkin osallistuminen ohjelmaan, sitten budjetti ja myöskin tämä eh, jakelufoorumi mitä tulee osallistumiseen FID-ohjelman, niin kuin kaikki varmasti tietävät, ja erityisesti varjoesittelijät tietävät, tämä kysymys liittyen pakollisen tai vapaaehtoiseen osallistumiseen on ollut kovasti esillä keskusteluissa viime viikkoina, kun tätä mietintöä on tarkasteltu. Alkuperäinen esittämäni mietintöehdotus ei muuttanut mitenkään tätä vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa osallistumisasiaa, koska kun puhutaan köyhimmistä ihmistä, katsoimme, että rahasto keskittäisi eh, tuen eh, näihin ryhmiin kaikissa jäsenmaissa, ei pelkästään vain tietyissä jäsenmaissa. Ja tämän lisäksi on keskusteltu asiasta myöskin poliittisen ryhmien tasolla ja monet ryhmät olivat sitä mieltä, että järjestelmän tulisi olla sellainen, että osallistuminen pohjautuisi vapaaehtoisuuteen. Niinpä olla nyt tilanteessa, jossa on kaksi erillistä tarkistusta, mitä tähän asiaan tulee. Monet ryhmät haluaisivat pyrkiä siihen, että varat jaettaisiin uudelleen, kun ajatellaan maita, jotka eivät hakeneet tämän ohjelman mukaan pääsyä. Ja sitten ST-ryhmä oli sitä mieltä, että olisi syytä pitää kiinni alkuperäisestä kannasta, eli rahastoa voitaisiin hyödyntää kaikissa jäsenmaissa, kun kohderyhmänä ovat kaikkein köyhimmät ihmiset, ja tällöin olisi mahdollisuus osallistua koko tämän eh, rahoituskauden ajan. Ja yksi kysymys liittyy siihen, että joudutaan ehkä muuttamaan hieman hallinnointia näiden seitsemän, seitsemän vuoden jakson osalta. Eli tarvitaan ainakin joissain maissa ehkä hieman muutoksia, mitä toimintaan tulee. Ja tärkeää on, että näillekin maille tarjottaisiin mahdollisuus voida osallistua. Ymmärrämme kyllä hyvin sen, että nämä kaksi kompromissitarkistusta, jotka koskevat tätä asiaa, eli nämä C ja H tarkistukset ovat tässä kyseessä. Kuitenkin totean sen verran, että asia on vielä auki eh, sen suhteen, miten jäsenmaat ehkä haluavat tai eivät halua osallistua ohjelmiin, mutta rahoitus kuitenkin olisi eh, saatavilla, kun kaikkein köyhimmistä ryhmistä puhutaan. Kun ohjelma rahoituksesta puhutaan, niin tietänette, että valiokuntamme on tuonut esiin sen, että nämä 2,5 miljardia ei ole riittävä summa. Rahasto jäisi nykyisen eh, maksujärjestelyn alapielelle, vaikka soveltamisalaa on pyritty laajentamaan, mitä osallistumismahdollisuuteen tulee. Eri valiokunnat, muun muassa talousarvon valvontavaliokunta, on ollut sitä mieltä, että MNPn tasolla tulisi säilyä, eli 3,5 miljardia euroa olisi toivottava määrä. Me olemme ajatelleet että mietintö, joka hyväksytään valiokunnassa, toteaisi sen, että 3,5 miljardia olisi summa, johon päädyttäisiin. Joissain muissa ryhmissä on katsottu, että voisi olla parempi ajatella tähän jonkinlainen huomio siitä, että mahdollisesti tähän lukuun vielä puututaan myöhemmässä vaiheessa. Eli kaksi erillistä tarkistusta liittyen tähän esitykseen, mutta oma kantani olisi kuitenkin sellainen, että olisi syytä mietinnössä luku mainita ja todellakin pyrkiä siihen, että päästäisiin tähän samaan tasoon kolmen puolen miljardin. Ja sitten tästä jakelufoorumista tässä näkemyserot eivät ole kovinkaan suuria, kun tarkastellaan siten, miten online-pohjaisesti on mahdollista eh, käytännössä toimia. On ajateltu eh, nettisivustoa, eh, jonka myötä voitaisiin edistää näitä sosiaalisia innovaatioita, ja tähän sitten muut ryhmät ovat pieniä muutoksia ajatelleet. Ja riippuen siitä, Eh, miten näillä tarkistuksilla äänestyksessä käy, jos STn kanta eh, menee läpi, niin viittaus osallistuviin jäsenmaihin eh, läpi koko asiakirjan jäisi pois. Ja sitten taas toisinpäin, jos muiden ryhmien tarkistukset menevät läpi, niin tarkoittaisi sitä, että osallistuvat jäsenmaat niin kuin kompromissiteksti asian esittää säilyisi tekstissä. Eli tässä hieman nykytilanteesta. Toteaisin vielä sen verran, että töitä on tehty kovasti tämän mietinnön eteen ja uskoisin, että nyt on päästy parempaan lopputulokseen kuin mitä komissio omassa asiakirjassaan esitti. Yhteistyö varjoesittelyiden kanssa on ollut oikein hyvää ja 34 kompromissitarkistusta on esitetty, ne ovat pääosin erittäin hyviä ja keskittyvät sitten kahteen suurempaan kysymykseen sitten joihinkin pienempiin kysymyksiin. Päätän nyt puheenvuoroni tähän ja voin jatkaa, jos tarvetta vielä on. Kiitoksia, hyvä kollega. Ennen kuin annan puheenvuoroa kollegoille, niin ottaen huomioon oikeusperustaa koskevat huomiot haluaisin antaa puheenvuoron ensimmäiseksi komission edustajalle. Uh, thank you very much. Um... Kiitos. Me todellakin haluaisimme muistuttaa komission kannan. Mehän olemme luoneet välineen, jolla tulisi voida auttaa kansalaisia, jotka kärsivät äärimmäisestä köyhyydestä. Ja tilastotiedot tukevat että Meillä on eurooppalaisia kansalaisia, erityisesti lapsia, jotka kärsivät materiaalisesta puutteesta kaikissa jäsenvaltioissa. Tämän periaatteen lisäksi ehkä muutama tekninen huomautus. Me haluaisimme painottaa sitä, että vapaaehtoinen järjestelmä, jos se tarkoittaisi ilmoittautumisvelvollisuutta osallistuvalta jäsenvaltiolta. Se aiheuttaisi viivästyksiä ohjelmoinnissa ja pahoin pelkäämme, että sillä saattaisi olla negatiivisia vaikutuksia elintarviketuen jakamiseen mm, talvikaudella 2013-2014 kansalaisjärjestöillä ei ehkä olisi riittävästi elintarvikkeita jaettavaksi. Merci, euh, Chabauri. Kiitoksia Chaba Öri ja sitten seuraava puhuja. Köszönöm szépen, elnök asszony, előre... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että en ollut ihastunut siihen, että tänään emme äänestä tästä mietinnöstä. Tietenkin hyväksymme lykkäyksen mutta kun ajatellaan tätä kolmea neljää ja näitä lukuja, niin kyllähän me voisimme mahdollisesti jatkaa vielä keskustelua näistä luvuista, mutta samanaikaisesti meillä on vielä vähän liikkumavaraa. Tietenkin kunnioitamme täysin puheenjohtajan päätöstä, taikka siis Euroopan parlamentin puhemiehen päätöstä vapaaehtoisesta tai pakollisesta osallistumisesta. Tämä on hyvin kompleksi kysymys. Ei ole kyse siitä, että jäsenvaltio vain ei haluaisi ja toinen haluaisi osallistua, vaan kyse on siitä, että sen sijaan, että meillä on eurooppalainen ohjelma, jonka kautta jaetaan elintarvikkeita, joka toimii erittäin hyvin. Perustamme toisen eurooppalaisen rahaston ja lopetamme olemassa olevan ohjelman – ja kaiken kukkuraksi varoja on vähemmän käytettävissä. Eli harvemmat niin sanotut asiakkaat voivat siitä hyötyä. Tämä on sellainen lähestymistapa, että valitettavasti tilanne tulee muuttumaan täysin. Nyt haluamme ratkaista ongelman käyttämällä vähemmän varoja – ja niin, että tehtävä on kuitenkin paljon monimutkaisempi. On myös olemassa lähestymistapa, jonka mukaan käytettäisiin Euroopan sosiaalirahastoa. Ja se vaikuttaisi vielä voimakkaammin neuvoston päätöksiin ja tilanne tulisi vielä hankalammaksi. Ei ole mitenkään sattumaa, että tästä tästä sosiaalirahastosta käydään näin karvasta keskustelua neuvostossa. Oikeusperustasta ja ilmoittamiskysymyksestä uskon, että voimme kyllä löytää ratkaisua, mutta ennen 20. toukokuuta, ennen lopullista äänestystä kokoonnumme vielä EPPn kesken ja keskustelemme kaikista kuviteltavista mahdollisuuksista. Emme kyseenalaista hyvää tahtoa ja sosiaalista henkeä ja tätä vapaaehtoista, vapaaehtoisen tai pakollisen osallistumisen osalta, mutta joka tapauksessa tilanne on hankala ja monimutkainen. Puhutaanpa sitten tästä jakamisfoorumista. Intézményeket is kreálunk hozzá. Magyarul többet fogunk költeni saját magunkra, az Európai Unióra, az... Halusimme ottaa käyttöön tällaisen tapaisen rakenteen. Tulemme luomaan yhä enemmän tällaisia välineitä ja foorumeita ja levittämisalustoja. Meillä on kuitenkin yhä vähemmän varoja jaettavaksi vähävaraisimmille. Ja voisimme perustaa jonkin järjestelmän verkossa niin, että me joutuisi matkustamaan koko ajan ja käyttämään varoja siirtymisiin. Mikä on meidän tavoitteemme? Olemme täysin avoimia kompromisseille niin, että käytettäisiin vähemmän EUn varoja niin että voisimme säilyttää operatiiviset rakenteet ja käy- käyttää varat paremmin niin, että ne kohdistuisivat niille, jotka todella tarvitsevat näitä varoja. Eli nämä vähävaraiset. Tämä on tavoitteemme. Olemme toki avoimia kompromissille Euroopan parlamentissa. Meidän on vielä ponnisteltava, jotta voisimme löytää kompromisseja ennen kuin lähdemme neuvottelemaan neuvoston kanssa. Mutta aivan riippumatta tästä kompromissialttiudesta, niin haluaisin sanoa, että olen useaan kertaan jo korostanut sitä, että tämän uuden ratkaisun, uuden rahaston kautta tulemme tekemään työtä niin, että meillä on vähemmän varoja käytettävissä, vähemmän edunsaajia odotettavissa. Tilanne on siis vakava. herää jopa kysymys, onnistuuko tämä ollenkaan, mutta kyllä meidän on oltava tietoisia tästä tilanteesta. Kiitoksia puheenjohtaja. EPPn taholta tulemme vielä kokoontumaan ja hakemaan kaikkia mahdollisia ratkaisuja ennen äänestystä 20. toukokuuta. Pyrimme siis löytämään kompromisseja ja ratkaisuja. kokoukset on vietetty hyvin hyvässä kompromissihengessä. Kiitoksia. Ähm, merci beaucoup. En réalité, je m'étais inscrite avant, avant le... Niin, kiitoksia. Halusin itsekin tässä käyttää puheenvuoron. Olin jo aikaisemmin ilmoittautunut listalle. Halusin tehdä selväksi yhden asian. Minulla on sellainen vaikutelma, että tässä valiokunnassa, joka kuitenkin on asiantuntija näissä asioissa – on vähän epäselvyyttä sen suhteen, mistä tulee varat vähävaraisimmille suunnattuun suunnitellulle äh, tarkoitettuun rahastoon. Minulla on sellainen vaikutelma, että ne varat, joita ei käytetä tässä vähävaraisten rahastossa, että ne jollakin tavalla olisivat käytettävissä Euroopan sosiaalirahastoa varten. Ikään kuin äh, tässä olisi äh, jonkinlainen putki näiden välillä. Ymmärrän, että jotkut kollegat sanovat, että loppujen lopuksi vähävaraiset eivät ole meidän prioriteettimme, vaan meidän todellinen prioriteettimme on sosiaalirahasto. Ja nyt jos lähdetään vapaaehtoiselta pohjalta liikkeelle, niin niin voimme sitten nämä vähävaraisilta säästyneet rahat käyttää sosiaalirahastossa. Eurooppa-neuvoston päätelmissä kuitenkin selvästi sanotaan hyvin täsmällisesti viitataan tuomioistuimen kanta Euroopan sosiaalirahaston oikeusperusta nimittäin, niin, niin kyseessähän on työllisyyttä tukeva rahasto. Ja jos nyt sanomme, että vähävaraisille suunnattut varat voivat olla sosiaalirahaston varoja, niin sittenhän avaamme välittömästi mahdollisuuden esittää kanne tuomioistuimeen, jos jotkut jäsenvaltiot sanoisivat, että Eihän sosiaalirahastosta voida rahoittaa kehitysapua. Ne, jotka sanovat, että antaa jäsenvaltioiden käyttää tämä raha joko vähävaraisten rahastoon tai sosiaalirahastoon, niin silloin joudumme todella hankalan tilanteeseen. Minä haluaisin varoittaa niitä, jotka uskovat, että ehdottamalla vapaaehtoista ohjelmaa jätetään vai, valinnanvaraa jäsenvaltioille. Näin, jos tehdään, niin on vaarana, että teemme tyhjäksi tämän ulos pääsymahdollisuuden. Tämän tosiasian halusin nyt tuoda teidän tietoisuuteenne ja tähän keskusteluun. Cornelissen ja sitten Morin Chantier. Um, I think we need jonkinlaiset ratkaisut tähänkin asiaan varmasti tulee löytää. On ainakin pidettävä huoli siitä, että sosiaalisiin tarkoituksiin nämä varat käytetään. Eikä tässä ainakaan voida ajatella sellaista, että varoja palautettaisiin EU-talousarvioon. ESF on osana rakennerahastoja ja tässä on ehkä tapahtunut väärin käsitys, Sellaista on havaittu myöskin yhteiskunnassa ja kansalaisjärjestöissä, että kyseessä ei olisi e, sikäli e, uutta e, rahaa, että kyseessä olisi osa rahoitusta, joka tapahtuu rakennerahastojen kautta. No, meillä on tässä nyt muutama viikko vielä aikaa käydä keskustelua. Varjoesittelijöiden kanssa olemme keskustelleet, myöskin komission on oltu yhteydessä. Ja vihreillä perusajatuksena on se, että ne ihmiset, jotka ovat riippuvaisia nykyistä tukiohjelmista, eivät joudu hankalaan tilanteeseen tai huonompaan tilanteeseen kuin nykyään vuodesta 2014 eteenpäin. Ja jotta varat todellakin jaetaan kaikkein vähävaraisimmille köyhimmissä jäsenmaissa on tärkeä asia, eli solidaarisuuden aspekti. Ja voitaisiin ehkä ajatella, että rahasto sen tulee pohjautua vapaaehtoisuuteen, koska muutoin ei voida solidaarisuuden toteutumisesta puhua. 19 eh, maata käyttää mistä miljoonaa näistä, näistä tällöin puhutaan kaikkein köyhimmistä maista ja jos kahtena miljardin päädytään MFSS, niin kun katsotaan, että jako tapahtuisikin 27 jäsenmaan eh, kesken, niin ei tarvitse olla matemaatikko huomatakseen, että nykyiset saajavaltiot saavat jatkossa nykyistä vähemmän silloinkin, jos kolmen ja puoleen päästäisiin, niin nykyiset maat saisivat vähemmän, jos jako tapahtuu 27 maan välillä, varsinkin kun ajatellaan suurempia UK ja Saksan tyyppisiä maita, jotka olisivat mukana. Alankomaiden osalta tilanne on sellainen, että kyllä hallitus pystyisi pitää huolen siitä, että kaikki saavat riittävästi e, elintarvikkeita, jos oikeita poliittisia päätöksiä vain tehtäisiin. Mutta Unkarissa, Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa kaikkein köyhimpien asema ei välttämättä ole näin onnekas, vaan he todellakin jo nykyisellään ovat meistä riippuvaisia, eikä heillä ole paljon muuta tukiverkostoa, jos tästä tuesta luovutaan. Eli pakolli, pakollisuuden säilyminen tarkoittaisi ehkä sitä, että kaikkein köyhimmiltä esimerkiksi Unkarissa otettaisiin pois ja jaettaisiin sitten vaikkapa Hollantiin ja Saksaan. En tiedä, toteutuuko tällöin solidaarisuus. Sitten erillinen tarkistus, josta äänestettäisiin, kun puhutaan näistä jakokriteereistä rahaston osalta. Puhun siitä vielä hieman. Tässä todetaan, että komission tulisi katsoa, miten nykyisestä elintarvikeohjelmasta ollaan riippuvaisia. Ja komissio voisi tällä tavalla varmistaa sen, että esimerkiksi Unkarin elintarvikepankki ei jatkossa ole tilanteessa, että sillä olisi vain puolet nykyisestä määrästä jaettavana ja että huomioitaisiin todellinen nykytilanne eikä pelkästään Eurostatin lukuihin tukeuduttaisi. Tämän lisäksi komissio on tuonut esiin sen, että jos tämä pohjautuisi vapaaehtoisuuteen, se saattaisi aiheuttaa jonkinlaisia viiveitä. Tämän vuoksi tässä otamme mukaan kappaleessa puhutaan siirtymäkauden toimista – tietysti menety, menettelytapoja ajatellen tämä on hieman hankalaa, mutta jos halua on, niin varmasti keinotkin löytyvät keinot sille, miten saadaan tilanne hoidettua, kun tarkastellaan näitä 19 valtiota ja niiden tilannetta siihen saakka, kunnes uusi ohjelma saadaan toimintakuntoon. ehkäpä olisi ollut hyvä, jos ehdotus olisi saatu jo vähän aikaisemmin ja näin osia asia olisi saatu jo hoidettua valmiiksi tähän päivään mennessä. Kiitos puheenjohtaja. On hyvä, että tämän tyyppisessä aiheessa voimme avata keskustelua ja jokainen voi tuoda oman mielipiteensä esille. Minun mielipiteeni on hyvin yksinkertainen sisällöllisesti tähän asiaan liittyen. Minun mielestäni eurooppalainen poliittinen Eurooppa ja se kuva, joka kansalaisilla on Euroopasta, siitä tässä on kysymys, kun puhutaan taloudellisesta solidaarisuudesta, rahoituksellisesta äh, solidaarisuudesta, niin silloin tämä rahasto, sen tulisi mahdollistaa se, että me saamme aikaiseksi eurooppalaista yhteiskunnallista solidaarisuutta yhdessä ja kansalaisia varten. Tämä on minun mielestäni perustavaa laatua oleva asia, jossa meidän täytyy olla hyvin valppaina. Koska vaaleihin on enää vuosi aikaa, me olemme kärsineet ja kärsimme edelleen kriiseistä. Tämä aihe on äärimmäisen arkaluontoinen ja kansalaiset kaikissa jäsenmaissa katsovat hyvin tarkkaan, miten Eurooppa voi kaikista vähävaraisimpia auttaa. Ja henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tämä poliittinen optio sosiaalisesta solidaarisuudesta. Täysin allekirjoitan sen ja täten olen sitä mieltä, että avun tulisi olla samanlaista kaikille kansalaisille, jotka kärsivät, koska en toivoisi, että stigmatisoitaisiin yksi taikka toinen maa olen kuullut kaiken sen, mitä on sanottu, ja aina puhutaan samoista maista. Samoja maita osoitellaan sormella, ja sitten toiset maat, ne laitetaan keikkumaan sinne listan kärkeen itse vierailen kentällä ja näen, että köyhyys ei tunne rajoja ja tarve vähävartaisimpien avuille ei tunne rajoja. Tässä on kysymys eurooppalaisesta solidaarisuudesta, joka meidän täytyy ottaa hoitaaksemme. Toiseksi, rouva puheenjohtaja, keskustelussa minun mielestäni tulisi lähteä liikkeelle siitä, että puhutaan avoimesti lähtösummasta – Ihan sama kuinka monta nollaa siellä on jäljessä, tämä ei minua miellytä. Olisi hyvä ja haluaisin tehdä tarkistuksen tähän suuntaan. Haluaisin, että me sanomme, että tässä rahastossa puhutaan kolmesta ja puolesta miljardista seuraavalle ohjelmointikaudelle. Me tiedämme, että jo neuvotellun, neuvotellusta ylläpitäminen, siis se mistä sovittiin vuosille 2007-2013, siinä on kysymys vastaavuuksien ylläpidosta ja siitä kuitenkin neuvoteltiin ennen kriisiä eikä kukaan kenenkään tule uskotella, en ole niin naivi enää tänä päivänä, että uskoisin, että jos sinne laitetaan vain nollasummia, niin silloin saataisiin enemmän kuin kolme puoli miljardia. Eli minun mielestäni se, että me laitamme sinne kolme puoli miljardia, niin silloin taataan solidaarisuustavoite. Tämä oli toinen kohta, niin tässä meidän täytyy olla myös siis valppaita. Ja sitten jos otetaan huomioon se, mitä analyysissäni niin sanoin, niin teidän on helppo ymmärtää, että minä haluaisin, että tähän osallistuminen on kaikille avointa. Koska kuvitelkaapa, että huomenna istutte hallituksessa jossakin eurooppalaisessa maassa, joka ei olisi ilmoittautunut alusta lähtien tähän ohjelmaan mukaan. Ja teidän tulisi sitten tehdä päätös siitä, että lähdettekin avunantoon mukaan. Voitte hyvin kuvitella, kuinka negatiivinen vaikutus tällä olisi poliittiselle linjalle ja poliittiselle, eurooppalaiselle poliittiselle linjalle ja myöskin kansallisen tason politiikalle. Minä en haluaisi olla tällaisessa hallituksessa mukana monestakin syystä. Eli minun mielestäni on paljon parempi, jos alusta lähtien osallistumispohja on laaja ja sen jälkeen jäsenvaltiot sitten hoitavat asiat haluamallaan tavalla. Joka tapauksessa, rouva puheenjohtaja, olen sitä mieltä, että tässä ollaan vasta neuvottelujen alussa, koska on hyvin nähtävissä, että ryhmien sisälläkin on erilaisia kantoja. On kansallisia kantoja, on erilaisia optioita ja valintoja, mutta mitä minun tulee, minä tulen puolustamaan tätä omaa linjaani. Merci. Euh, Karima Deli. Kiitoksia. Karima Deli ja sitten Marian Harkin. Kiitoksia puheenjohtaja meillä on kaikilla vastuu tästä osallistumisesta, jos sanotaan, että, että tulevaisuudessa tämä on vapaaehtoinen ja tulee viivästystä. No tämä, se voi olla kuusi kuukautta tai vuosi viivästystä. Annammeko kulua kuusi kuukautta tai vuoden kaikkein vähävaraisimmille? Eihän näin voi tehdä. Tarvitaan selvää, vahvaa tahtoa, solidaarisuutta. Ei Eurooppa ole mitään alakart Eurooppaa. Meidän on yhdessä mentävä eteenpäin. Kun sanotaan, että tämä olisi vapaaehtoista tai ettei rahastoa käytettäisi, eihän tämä ole vain elintarvikerahasto, vaan tämä on vähävaraisimmille tarkoitettu rahasto. Siihen on myös lasten köyhyys, kodittomat, kaikki muo, tällaiset asiat mukana. Jos joku voi osoittaa, että 27 valtion alueella ei ole kodittomia tai köyhiä lapsia tai niin edelleen, niin sitten pannaan vali, vapaaehtoinen järjestelmä mutta nyt ei haluttaisi enää ihmisiä tuonne kadulle. Tämä on eurooppalainen henke. Sitten on asia, jota haluaisin vielä korostaa. Budjettivaliokunta on jo äänestänyt elintarvikeavusta enemmistö tuki 3,5. Eihän meidän mietinnössä pitää olla XXX, vaan siellä pitäisi olla selvästi sanottuna, aivan kuin budjettivaliokunnassa, ainakin 7 miljardia tarvitaan johdonmukaista toimintaa ja valiokuntien välillä Euroopan parlamentissa. Sitten kolmas asia. Haluaisin palata asiaan, jota ei ole ollenkaan käsitelty vielä. Se koskee menettelyiden yksinkertaistamista. Meidän on ennakoitava että tässä Tulevaisuudessa tämä rahasto voisi näin ollen sitten toimia kunnolla yks, menettelyiden yksinkertaistaminen on asia, josta meidän on keskusteltava. Sitten tämä verrattuna sosiaalirahastoon. Sanon aivan suoraan, kun tähän valiokuntaan otettiin tällainen köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen estämisen From, niin sanottiin, että tarvitaan ainakin 20-25 prosenttia sosiaalirahastosta näille ohjelmille, mutta eihän tämä liity tähän tukirahastoon. Tukirahasto koskee hätätilanteita vähävaraisimmille. Sosiaalirahasto on pitkän aikavälin visio integraatiosta ja niin edelleen. Tarvitaan siis molemmat. Tämä tukirahasto on välitöntä hätäapua. Sosiaalirahasto merkitsee todellisia pitkäaikaisia visioita. Eli ei yhtä ilman toista, vaan molemmat tarvitaan niin, että ruokitaan ensin vähän varaisemmat ja sosiaalirahaston kautta saadaan heidät integroitua takaisin yhteiskuntaan. Tämän puolesta meidän on neuvottelussa taisteltava. En ole vielä aivan valmis. Täällä on vielä kompromissi, joka valitettavasti sulkee pois mahdollisuuden pyytää rahoitusosuutta edunsaajilta. Tämä on todellinen ongelma, kun ajatellaan niitä solidaarisia ja sosiaalisia ruokakauppoja, eli suljetaan pois se mahdollisuus, että nämä olisivat mukana. Minä haluaisin pyytää, että nämä sosiaaliset ja solidaariset ruokakaupat ottaisiin mukaan. Olisi mukava keskustella siitä, kuinka taataan se, että tulevaisuudessa nämä voisivat hyötyä näistä rahastoista. Kyseessähän eivät ole pelkästään tällaiset elintarvikkeiden jakelupaikat. Tämän haluaisin sanoa selvästi. Vaan kyseessä on uusi talouden, taloudellinen vaihtoehtoinen käsite, joka on kehittymässä. Siinä se liittyy sosiaaliseen osallisuuteen, keskusteluun, vuorovaikutukseen. Todella toivon, että tämä asia on mukana tulevassa kompromississa. Kiitoksia. Merci, euh, Kiitoksia sitten Marian Harkin ja Alejandro Thank you, Madam Chair. And... Kiitos, puheenjohtaja. Tässä jäsenet ovat jo sanoneet montakin asiaa, eli minun ei tarvitse niitä toistaa. Haluaisin kiittää esittelijää. Me olemme tehneet paljon töitä yhdessä ja haluaisin kiittää häntä jo tähän astisista ponnisteluista, mutta hän mainitsi kolme asiaa, osallistuminen, levittäminen ja budjetti. Ja minun mielestäni avainkohta liittyy siihen, onko tämä pakollinen vai vapaaehtoinen järjestelmä. Ja tässä tulee pitää mielessä useampikin asia. Yksi asia, joka minulle tulee mieleen, on se, että neuvostossa on tällainen vähemmistö, joka saattaa jumiuttaa asian käsittelyn. Esimerkiksi Isossa Britanniassa, en tiedä pitääkö tämä paikkansa, mutta Isossa Britanniassa meillä on oma järjestelmämme, joka toimii. Me emme halua eurooppalaista järjestelmää joka, jota meidän pakeutettaisiin käyttämään. En tiedä, mikä tilanne muissa jäsenvaltioissa on mutta tämä tulisi ottaa kuitenkin huomioon näissä meidänkin keskusteluissamme. Kuulin, mitä kollegat sanoivat sosiaalisesta solidaarisuudesta ja siitä, että kaikki kansalaiset tulee ottaa järjestelmän piiriin, eikä tulisi eh, pitää toisia vähempäisinä kuin toisia, ja tämä tulisi olla kaikkien maiden kansalaisten saatavilla, mutta tässä minun mielestäni on kyllä ongelma, ja meidän tulisi pyrkiä löytämään tähän ongelman ratkaisu. Me puhumme myöskin siitä, mistä varat tulevat meillä on joko kaksi ja puoli, kolme ja puoli tai sitten ei mitään varsinaista summaa. Suurin osa varmaankin on sitä mieltä, että kaksi ja puoli ei ole riittävä, jos otetaan huomioon se summa, joka siellä aikaisemmin oli, mutta minun kantani on se, että budjettikohtia ei nyt voida ryhtyä kasvattamaan ja kuten me tiedämme, parhaillaan käydään budjettineuvotteluja en tiedä, mitä viime yönä on tapahtunut, mutta ilmeisesti sopimukseen halutaan päästä seuraavien viikkojen aikana. Mutta minulla on kysymys. Me olemme keskustelleet tästä pitkään komission kanssa yhdessä kokouksessa. Mä muistan, monet meistä esittivät kysymyksen siitä, voidaanko rahoja palauttaa ja sitten osoittaa uudelleen rahastoon, jos jäsenvaltiot niitä eivät käyttäneet täysissä määrin. Ja komission vastaus, jos nyt oikein muistan, oli se, että mikä tahansa on mahdollista. Eli loppujen lopuksi me emme päässeet puusta pitkään. Meille vain sanottiin, että kaikki on mahdollista. Eli jos komissio voisi hieman täsmentää tätä asiaa. Me puhumme tästä äh, erosta kahden ja puolen ja kolmen ja puolen miljardin välillä. Ja mistä tämä lisämiljardi tulisi? Viedäänkö se jostakin muusta rahastosta? Voisimmekin tähän saada hieman selvyyttä? Minä ainakin arvostaisin sitä. Herra Öri sanoi, että hänen ryhmänsä tulee keskustelemaan tästä ja jos sopimukseen asiasta voitaisiin päästä, niin se olisi erittäin positiivinen asia, mutta tässä on asioita, joita täytyy vielä selventää, aivan erityisesti tiettyjen jäsenvaltioiden vaatimus siitä, että he eivät halua lähteä mihinkään rahastoon mukaan. Ehkä joku voisi tätä kommentoida. Mainitsin jo budjetin ja sitten tämä levittämisalusta. No, minä olen kyllä valmis työstämään sosiaalidemokraattien tarkistusta tästä asiasta. Jos siihen otetaan mukaan sosiaalinen innovaatio, silloin tämä olisi ihan hyödyllinen. Mutta olen Örin kanssa samaa mieltä siitä, että kustannukset täytyy pitää minissä tämä rahasto on jo pieni lähtökohtaisesti ja täten varoja ei tulisi käyttää mihinkään lisäkustannuksiin esimerkiksi, joka liittyisi kokemusten vaihtoon. Eli online-alusta olisi hyödyllinen mutta todellakin olen sitä mieltä, että se, että jäsenvaltiot eivät halua lähteä mukaan ja kysymys on kuitenkin eurooppalaisesta politiikasta ja sosiaalista solidaarisuudesta, ja tästähän tässä on kysymys, ja odotan innolla lisäkeskusteluja esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa tästä aiheesta. Eh, merci Alejandro Sarkas, puis Sarkas sitten Esaja. Sí, señora presidenta, yo creo que... Niin, puheenjohtaja. Rova Haakin on varmasti oikeassa aivan keskeinen asia tässä keskustelussa on juuri tämä ja tätä vapaaehtoisuus, joka on keinotekoista paiselteltu jäsenvaltiot, eivät siis halua osallistua, sanoo Haakin. Haluaisin lisätä, että täällä on valtioita, jotka eivät halua osallistua käyttääkseen nämä varat toisella. Nythän käy niin, että tämä vapaaehtoisuussana on aiheuttanut sekaannusta ja sitten on tehty tarkistus, kompromissitarkistus C, joka selvästi osoittaa, että tämä vapaaehtoisuus on solidaarisuuden vastaista – Eihän tämä ole niin kuin Cornelissen meille selitti. Eihän se ole niin, että olisi hyvä, että ne valtiot, jotka ovat jo ratkaisseet ongelman, voisivat kohdentaa nämä varat vähän varaisimmille niin, että tämä ei-osallistuminen jotenkin lisäisi varoja niille, jotka osallistuvat. Ei tämä pidä paikkansa. Vihreidenkin allekirjoittama kompromissi sanoo, että valtioiden osallistuminen ei vaikuta siihen, että, et, et, kokonaisuus budjetti jotenkin vaik- muuttuisi. Ei tässä ole mitään vastuuta. Halusin vain tämän sanoa selventääkseni, että ei voida yhdistää vapaus, vapaaehtoista osallistumista tähän ohjelmaan solidaarisuuden lisäämismekanismin jäsenvaltiot eivät tee vanhen, he vaan, ne vaan haluavat käyttää nämä varat aivan muihin tarkoituksiin kuin vähävaraisten tukemiseen. Haluaisin sanoa, että meillä on onneksi vähän aikaa vielä jäljellä ennen kuin meidän pitää äänestää. Ja minusta ryhmien olisi hyödynnettävä tämä aika niin, että pyrittäisiin välttämään pari ongelmaa. Ensinnäkin tästä ei pidä tehdä mitään leirien välistä kamppailua, koska meillä on ihmisiä, jotka eivät saa ruokaa mahansa siksi olisi nyt jätettävä nämä puolipoliittiset kysymykset taakse. Neuvostossa kuitenkin tehdään päätös. Meidän pitäisi olla laajasti yhtä mieltä, riippumatta siitä, mistä maasta tuemme. Näin ollen keskustelussa pitäisi poistaa kaikki puoluepoliittiset ja, kans- ja nationalistiset tulkinnat ja pyrkiä järkevän ratkaisuun. Järkevän ratkaisun takia meidän olisi kuunneltava niitä, jotka E, koittavat tehdä työtä niiden puolesta, jotka auttavat näitä henkilöitä, joilla ei ole ruokaa eikä kattoa. Uskovatko he, että tämän uuden rahaston varat voitaisiin käyttää muita e, kategorioita varten, jotka ovat aivan oikeudenmukaisia kohteita, mutta se on vähän niin kuin, että köyhimpien, e, kaikkien köyhimpien rahat käytettäisiin vähemmän köyhiä varten tai elintarvikerahat käytettäisiin muihin tarkoituksiin, jotka ovat kyllä tarpeellisia, mutta eivät elämä- ja kuoleman kysymyksiä. Herra Örin kommentit olivat järkeviä. Tilanne on todella dramaattinen. Vanha ohjelma päättyi, sen kautta saatiin ruokaa niille eurooppalaisille, joilla ei ollut varaa itseään ruokkia. Nyt meillä on vähemmän rahoja, meillä on enemmän tarpeita kriisin takia. Meidän on tiedettävä se, että jos avaamme mahdollisuuden sille, että nämä varat ohjataan muualle, eikä e, ihmisten häntä ruokintaa, niin tilanne on vielä pahempi kuin aikaisemmin aikaisempien rahastojen alla. Joten puheenjohtaja haluaisin vielä sanoa, että meidän olisi ponnisteltava niin, että emme ajattelisimme omia maitamme, omia puolueitamme, vaan ajattelisimme eurooppalaisia riippumatta mistä tulemme. Jos jotkut maat nyt hyödyttävät tätä vapaaehtoisuutta ja jäävät ulkopuolelle, niin silloin sanomme, että olkot vapa, köyhät saksalaiset solidaarisia köyhien kreikkalaisten kanssa. Kyllä Saksassakin on ihmisiä, joilla ei ole ruokaa syötäväksi. Tämä on eurooppalainen rahasto. Meidän ei pidä nyt sekoittaa ämme. Tämä on todella ollut sellainen lapsi, joka on herättänyt paljon ongelmia ennen syntymäänsäkin jo. Tai ennen kuin se syntyy uudelleen, sanotaan. Jotkut hallitukset eivät ideologisistakaan syistä halua tätä. Työllisyysvaliokunnassa meidän ei pidä olla yhdessä niiden kanssa, jotka haluavat tuhota tämän järjestelmän. Ne, jotka haluavat sen tuhota, niin haluavat vapaaehtoisuutta. Tässä kompromississa C tämä on vähän niin kuin Asterixissa koitetaan saada romalliset koittavat saavat Asterixin kyläläiset tappelemaan keskenään. Halutaan vain kylvää epäilyjä ja kysymysmerkkejä. Tämän rahaston pitäisi hyödyttää, hyödyttää vähävaraisempia, antaa heille elintarvikkeita niin, että he voivat selvitä. Ihan sama, mistä maasta he tulevat. Kaikkien eurooppalaisten vähävaraisten pitäisi olla tässä nyt mukana sarjassa. Ja... Kiitos puheenjohtaja. Tässä valiokunnassa usein tunnutaan olevan sitä mieltä, että kaikkein vähävaraisimmat tarvitsevat tukea kyllä, mutta kuinka se sitten hoidetaan kuntoon? Minua hieman askarruttaa tässä, kun sanotaan complementary fund ja toisaalta sitten tämä vapaaehtoisuuden pohjautuva osallistuminen olisi hyvä, jos saataisiin vähän selvyyttä näihin asioihin. Eli jos tässä täydentävyydestä puhutaan, niin tarkoittaako tämä sitä, että rahasto jäisi MFFn ulkopuolelle? Jääkö se siis e, kokonaisuudessaan soveltamisalan osalta ulkopuolelle vai onko tilanne sellainen, niin kuin tässä puheenjohtaja juuri totesi, että se ei tule olemaan osa sosiaalirahastoa? Eli jäisikö se kokonaan monivuosien rahoituskehyksen ulkopuolelle? Tämä on ensimmäinen kysymykseni, jonka haluan tässä esittää. Ja sitten vielä vapaaehtoisesta osallistumisesta. Jos jotkut maat eivät ole tässä mukana, niin tarkoittaako tämä sitä, että eivät ole rahoittajia vai eivät ole tämän tuen saajia? Ja jos jotkut valtiot ehkä ajattelisivat voivansa itse hoitaa nämä elintarvikeapukysymykset, apukysymykset, niin e, miksi niiden sitten tulee olla rahoittajia tässä ohjelmassa, jos ne ovat valmiit hoitamaan kansallisten ohjelmien kautta omat asiansa. Ja kolmas asia vielä. Täytyy sanoa, että olin hieman pettynyt, kun kuulin, että komissiokin aikoo ajatella munkinlaista aineellista tukea kuin Tuki Katsoisin, että elintarvikeapu on kaikkein tärkein asia, sillä kuten tiedämme, koko ohjelmahan pohjautuu maatalousohjelmiin, enkä tiedä miksi nyt aiotaan yhdistää tähän muunkinlaista aineellista apua, kun tästä rahastosta puhutaan. Minua vähän askarruttaa se, että saattaa käydä niin, että jäsenmaiden kannalta katsottuna asia muuttuu entistäkin monimutkaisemmaksi, kun ohjelmien hallinnoinnista puhutaan. Tämä on oma näkemykseni, mutta ehkä joku voi antaa hieman lisäselvennystä asiaan. Ja täydentävyys, jääkö siis tämä siis MFFn ulkopuolelle? Ja sitten tämä vapaaehtoinen osallistuminen, tarkoittako tämä sitä, että on vapaaehtoisuuteen pohjautuvaa toimia rahoittajana vai olla vastaanottava osapuoli? Ja Irsch, puis euh, Sergio. Nadia, Irsch ja sitten äh, Sergio. Vielen Dank. Kiitos puheenjohtaja. Kaikki varmasti tietävät, mitkä paikan päällä ongelmat ovat, mutta ei varmasti aita, auta, jos sanoamme, että kaikkialla on nälästä kärsiviä lapsia, mutta sitten esimerkiksi Saksassa tietysti on lapsia, jotka eivät välttämättä syö aamiaista ennen kouluun lähtöä, mutta ei tämä johdu siitä, etteikö olisi mahdollista tilannetta korjata. Tämä saattaa johtua esimerkiksi siitä, että perheen sosiaalinen tilanne on mikä se on. Mutta on muistettava, että on siis maita, joilla tällaiset järjestelmät jo ovat olemassa ja järjestelmän myötä todellakin voidaan pitää huoli siitä, että kukaan ei nälkää kärsisi. Eri syistä johtuen järjestelmä ei välttämättä toimi sataprosenttisesti, mutta se on asia erikseen, koska EU:ssa on myöskin maita, joilla tällaisia järjestelyjä ei ole ja todella ihmiset enemmän näissä maissa kärsivät oikeasti nälästä. Siksi ei ehkä kannata nyt toimia siten ikään kuin kaikki nähtäisiin samalla lähtöviivalla oleviksi. Ei, ei ole perusteltua sanoa, että kaikkien tilanne olisi samanlainen ja siksi ehkä kannattaisi ajatella niin, että tietty vapaaehtoisuuden periaate säilyisi. Ja kannattaa myöskin miettiä, eh, missä eh, vaiheessa voidaan vaatia jäsenmaita hakemaan rahoitusta. Eli jos toisena tarkoituksena on pyrkiä siihen, että varat käytetään hyvin ja tehokkaasti, niin on todettava, että ei tässä varmasti koskaan ole oikein kunnolla eh, onnistuttu. Eli varat kannattaa käyttää sellaisissa ohjelmissa, jotka katsotaan hyödyllisiksi. Jos eh, tällä tavalla eh, pakonomaisesti vaaditaan varoja käyttöön otettaviksi, niin tällöin välttämättä ei taata sitten sitä, että ne menevät oikeisiin osoitteisiin. Euh, Madame Rapti. Sergio ja sitten Rapp. Sí, gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Un poco lo que fue el inicio de estos, de estos debates. Haluaisin vähän muistuttaa, mistä tämä keskustelu alkoi. Vaikuttaa vähän siltä, että alusta asti tämä ei ole tehnyt oikein oikeutta Euroopan parlamentille. Ensinnäkin tässä on käytetty paljon tekosyitä ja yritetty iskeä yhteen Euroopan unionin politiikan ytimestä, ytimistä. Olemme puhumassa tuesta vähävaraisimmille Euroopan sosiaalipolitiikan sisällä YMPssä oli aikaisemmin toimintaa ja, aikaisemmillakin kausilla jotkut jäsenet olivat sitä mieltä, että vaikka poistettiin mahdollisuus hyödyntää tiettyjä varoja YMPn kautta, niin tarvittiin jokin ohjelma, jolla autettaisiin vähävaraisempia. Tämä muutos maatalouspolitiikasta sosiaalipolitiikkaan on nyt asia, jota monet hyödyntävät. En tiedä, onko tässä on kansallisia vai ideologisia intressejä. Jo vuoden ajan on yritetty tehdä selvä koko tästä ohjelmasta. Jotkut maat, kun kolme neljä maata ovat tehneet äänestäneet vedolla tässä ja veto-oikeuttaan käyttäneet. Ja tämä on herättänyt huolta täällä. Se kohdistuu eurooppalaisen hankkeen ytimen. Hyvälläkin tahdolla on sanottava, että kun saimme aikaan tämä puolentoista miljardin veto, ah, johti siihen, että, jo, että, että, emme, että nyt mentiin liian pitkälle intentando adaptar el fondo o hacerle más operativo porque sabemos... Yritämme saada tämän ohjelman operatiivisemmaksi. Kuitenkin meillä on 40 prosenttia vähemmän varoja käytettävissä, mitä parlamentti vaati ja mitä aikaisemmin oli käytettävissä. Tietenkin meidän on pidettävä kiinni linjasta. On aivan mahdollista selittää, että tilanteessa, jos Euroopan unionin komissio ja kansainväliset me sanovat, että köyhät lisääntyvät viidennekselle EU-ssa ja sitten kuitenkin EU leikkaa tätä budjettia 40 prosentilla. Tämähän on todella sietämätön tilanne. Meidän on edelleen vaadittava tätä puolelta miljardia. Mutta se, se on todella tarpeellista, jos ajatellaan, että köyhät lisääntyvät viidenneksellä tulevina vuosina. Sitten tästä vapaaehtoisuudesta ja täydentävyydestä, tämä on aivan absurdia. Mehän puhumme Euroopasta ohjelmasta. Jotkut pyrkivät tukemaan ohjelmaa, joka koskee Euroopasta identiteettiä. On totta, että eivät köyhän, ei köyhien tarvitse olla tietystä valtiosta, vaan he ovat Euroopasta. Ei tämä ole pelkkää hienosääntöä, tämä on aivan keskeistä tässä rahastossa. Ei voida käyttää jäsenvaltion vapaaehtoisuutta tai hallituksen vapaaehtoisuutta tällaisessa kysymyksessä. Ei tämä vetele, ei tämä ole mitään hienosäätöä. Tämä on keskeinen kysymys, jonka puolesta taistelemme. Eikä tietenkään voi olla niin, että sosiaalirahasto olisi se ihmelääke, jonka kautta koitetaan sitten korjailla äh, komission neuvoston äh, äh, huonot, huonot työt sillä on oma tehtävänsä, eikä sitä pidä vesittää. Ja nuorisotakuuden kannalla, kohdallakin on nähty, että 50 prosenttia tarvittaisiin äh, siitä pidemmin kiinni, koska tarvitaan, tarvitaan todella työpaikkoja nuorille, mutta ei voi olla niin, että sosiaalirahastosta sitten paikataan neuvoston ja komission huonot tulokset. Olemme aina puolustaneet tätä. Meidän ei pidä nyt langeta kenenkään ansoihin. Ja kuten Alejandro sanoi, meidän on oltava tietoisia siitä, että sen jälkeen kun on keskusteltu vapaaehtoisuudesta, niin todella nyt pitäisi välttää se, että rahat siirrettäisiin, siirrettäisiin yhdestä toiseen varastoon. Tämä pitäisi olla pakollinen ja tiettyihin päämääriin pyrkivä rahasto. Kaksi miljoonaa henkilöä Espanjassa saa suoraan ruokansa ruokapankkeista. Ensi vuodesta alkaen neuvoston päätöksen takia 30 prosenttia näistä kahdesta miljoonasta jää ilman ruokaa ensi vuonna. Eurooppalainen hanke on nyt ajamassa päin seinää, eikä tämä parlamentti voi tätä hyväksyä. Um, Madame Holtz. Kiitoksia sitten Rova Rapti. Kiitos puheenjohtaja. Ihan tahallaan päätin puhua viimeisenä, koska tulen Kreikasta ja hyvin usein suurten sanomalehtien etusivuilla puhutaan kreikkalaisissa kouluissa nälkää näkevistä lapsista. Haluaisin sanoa neljä asiaa. Ensinnäkin, ja tämä on ehkä tärkein, on se, että ne argumentit, mitä tässä olen kuullut ja joiden mukaan meidän tulisi pitää mielessämme se, että ei tulisi stigmatisoida niitä maita, jotka kärsivät kovasti, niin minun mielestäni meidän ei tule kuitenkaan piiloutua asioilta. Me kaikki tiedämme, mitkä maat kärsivät eniten. Toisaalta meidän täytyy pitää mielessämme se, että tämä ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa joku toinen maa ei päädy samanlaisiin vaikeuksiin. Toiseksi toinen kommenttini liittyy siihen, että tänä päivänä tietyissä maissa on köyhiä, nälkäisiä, ja kuitenkin kun Kreikan tarina alkoi, niin kenelläkään ei käynyt mielessä, että sama tilanne alkaisi näkyä myös muissa jäsenmaissa myöhäisemmässä vaiheessa. Kolmanneksi, ne perustelut, joita on esitetty ja joiden perusteella me voimme viivästellä, niin ne toteutuvat ainoastaan, jos on poliittista tahtoa. Ja poliittinen tahto minun mielestäni sen täytyy äh, se täytyy saada aikaiseksi sekä neuvostossa että komissiossa. Euroopan parlamentti joka tapauksessa on sitä mieltä, että sieltä poliittista tahtoa löytyy tämän ohjelman toteuttamiseksi. Ja neljänneksi sanoisin, että missään tapauksessa näitä varoja ei tule käyttää muihin tarkoituksiin. Ja viimeinen kommenttini on hyvin yksinkertainen ja sen me tiedämme kaikki jo entuudestaan. Me puhumme paljon, me pohdiskelemme asioita paljon, mutta jos me vielä tässä viivyttelemme, niin pahoin pelkään, että varattomat, vähävaraiset ja köyhät eivät saa sitä apua, jota he nyt tarvitsevat. Ja he tarvitsevat tämän avun nyt. Ja tämä minun mielestäni liittyy sekä komissioon että neuvostoon ja niihin päätöksiin, joita niiden tulisi tehdä. Kiitos. Kiitoksia ennen kuin annan puheenvuoron esittelijälle. Haluaisikohan komissio käyttää puheenvuoron ja vastata Rova Haakenin kysymyksiin? Ei halua. Sitten esittelijä. Thank you, Chair, and I'd just like... Kiitos. Haluaisin kiittää jäseniä puheenvuoroista. On hyvä, että tarjoutui mahdollisuus tämä keskustelu käydä tästä elintarvikeohjelmasta. Puheenvuorosta hyvin kävi ilmi se, että solidaarisuutta tarvitaan, varsinkin kun puhutaan elintarvike, tai aineellisesta pulasta kärsivistä ihmisistä. 120 000 miljoonaa ihmistä on köyhyyden kynnyksellä ja 40 miljoonaa elää köyhyydessä. Ja kun nyt tällainen ennäkemätön kriisi on kohdistunut Euroopan ja tässä puhutaan näin pienistä rahastosta, kaksi 2,5 miljardia ja se kohdennetaan ihmisiin, joiden lapset eivät saa riittävästi ruokaa ja näin nälkäisinä lähtevät kouluun ja tulevat koulusta myöskin kotiin. Eli uskoisin, että näin ollen tarvitaan solidaarisuutta ja kaikki ovatkin tähän ilmeisesti valmiita, kun halutaan kaikkein huonommassa asemassa olevia tukea. Ja niin kuin alussa totesin, näyttäisi siltä, että tämä pakollinen versus vapaaehtoinen osallistuminen on yksi suurimmista kysymyksistä, jotka tässä tulee vielä ratkaista. Ja tämä vapaaehtoisuuden tai pakollisen osallistumisen ajatus, sitä on hieman vielä tarkasteltava. Tässähän pyritään siihen, että eh, taataan tämä mm, eh, eh, menettely sellaiseksi, että vain kaikkein köyhimmille nämä varat ja tuet voidaan suunnata. Jäsenmaa itse voi sitten päättää siitä, haluaako osallistua, mutta me haluamme varmistua siltä, että kaikkien jäsenmaiden osalta kaikkein eh, suurimmassa tarpeessa olevat todellakin saavat tukea tämän rahaston kautta. Ja niin kuin jo alussa totesin, on myöskin erittäin tärkeää, että on mahdollista, että se maa, joka nyt blokkaa menettelyjä neuvoston tasolla, eh, saattaa saada uuden hallituksen seitsemän vuoden aikana ja tilanne saattaa sielläkin muuttua etua. Keskustelu oli varsin hyödyllinen ja mielenkiintoinen ja katsotaan, onko mahdollista vielä parantaa tätä esitystä ja pyrkiä ratkaisemaan tämäkin kysymys. Tämä osallistumiskysymys on tärkeä. Kyseessä on ohjelma, joka on tarkoitettu kaikille jäsenmaille, kaikille jäsenmaiden köyhimmille ihmisille. Ja mehän olemme poliittinen taho, Euroopan parlamentti, on erittäin tärkeää, että täältä lähtee selkeä poliittinen viesti neuvostolle ja komissiolle, kuinka me olemme valmiit tätä ohjelmaa tukemaan ja kuinka tärkeänä me sitä pidämme, kun ajatellaan myöskin sen jatkokehittelyä. Tämän lisäksi on erittäin tärkeää, että budjetissa päädyttäisiin kolmen ja puoleen miljardiin ja että tätä painotetaan entisestä enemmän, koska on erittäin tärkeää, että rahoituksen taso tulee säilymään eh, uudessa ohjelmassa samalla tasolla kuin mitä se on ollut tähän astisessa ohjelmassa. Haluaisin vielä kertaalleen kiittää eh, myöskin kommenteista, joita esitettiin tähän levittämisalustaan liittyen. Tässähän lähdetään liikkeelle komission esittämästä budjettijaosta, eikä tässä suinkaan esitetä sellaista, että levittämisalusta jotenkin liittyisi jäsenmaiden budjetteihin, ja tämä seikka on ilmeisesti syytä vielä paremmin esiin nostaa. On hyvä, että näinkin laaja keskustelu asiasta nyt voitiin käydä ja toivottavasti mahdollisimman nopeasti konkreettisia tuloksia saadaan aikaan. Ja tärkeää on, että Euroopan parlamentista lähtee neuvostolle ja komissiolle riittävän vahva viesti tästä asiasta ja siitä tuesta, jonka haluamme tälle ohjelmalle esittää. Kiitoksia esittelijä. Haluaisin vielä palata Sari Essayahin kysymyksiin. Haluaisin rauhoittaa teitä MFFn päättelmissä. Niin siis nämä monivuotiset rahoituskehykset. Kyseessä ei ole mikään hallitusten välisen raho- rahaston perustaminen. Ei tämä ole mitään tiivistettyä yhteistyötä, vaan kyllä tämä on raho- monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Nyt keskustelemme siitä, olisiko tämä sosiaalirahaston alajaosto ikään kuin niin, että jäsenvaltiot voisivat jotenkin käyttää näitä rahoja vähävaraisten ja sosiaalirahaston kanssa sekaisin. Tämä pitäisi viedä tuomioistuimen, koska sosiaalirahaston oikeusperusta koskee työllisyyden antamista eikä vähävaraisten tukemista. Nyt komissio pyrkii työstämään vähän monimutkaista asiaa. Tämä on toki eurooppalainen asia. Meillä olisi erityinen budjettikohta tuelle vähävaraisia varten, joka ei ole sosiaalirahastossa. Se on siinä vieressä, takana tai edessä tai miten vain. Mutta se ei voi olla siinä samassa, koska muutoin to- toimistoin voisi sanoa, että sosiaalirahasto ei halua rahoittaa näitä vähävaraisten rahastoa. Ja ajatus siitä, että tämä olisi vain elintarvike apua tässä valiokunnassa. Monet ajattelevat näin, mutta valitettavasti tuomioistuimen päätöksen seuraukset ovat johtaneet siihen, että komissio on tehnyt laajemman ehdotuksen. Ja tästä olemme keskustelleetkin, eli haluamme osoittaa, että ruokapankkien työ edistää sosiaalista osallisuutta, joka nyt on tarkoitus. Ja kompromissitarkistuksissa, jonka esittelijä on laatinut, teidän huolenne on otettu huomioon kahdestakin suunnasta. Ensinnäkin tämä sanamuoto, jolle hän on saanut tuen kaikilta ryhmiltä, ne, jonka mukaan tämän ohjelman tarkoituksena on toimittaa elintarvikeapua ja tai materiaalista tukea. Näin ollen jäsenvaltiot voivat ja valita vähävaraisilta voidaan, vähävaraisten rahastosta voidaan ainoastaan antaa elintarvikeapua eikä tukea vaikka, vaikka sitten pesukoneen nostamiseen. Jos näin halutaan, niin jäsenvaltiot voivat näin tehdä. Sitten meillä on tarkistuksia maatalousvaliokunnalta ja budjettivaliokunnalta. Ja ne koskevat maatalouden ylijäämävarastoja. Jos näitä varastoja on, niin niitä pitäisi voida hyödyntää tätä ohjelmaa varten – Tämä on osa tarkistuksista, joita olemme saaneet noilta valiokunnilta ja esittelijä niitä tukee. No niin, nyt näyttää siltä, että keskustelulle varattu aika käytettiin hyvin ja voimme äänestää hyvin ja, ja lähettää vahvan viestin neuvostolle mukaan lukien lukiottavalle vähemmistölle tarkoitettu viesti. Äänestämme siis 20. päivä ja sitten neuvotella neuvoston kanssa. Sitten meillä on kohta kahdeksan esittelijä Jutta Steinbrück saa puheenvuoron. Aiheena on se, ovatko neuvottelut edistyneet neuvoston kanssa vaiko eivät. Sosiaalisia muutoksia ja innovaatioita koskevan ohjelman osalta. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Der letzte Trilog Kiitos. 23. huhtikuuta pidettiin viimeisin trilogin kokous. Progress-ohjelma oli esillä ja sitten nuorisoakseli haluttiin tässä ottaa myöskin esille, koska se on yksi prioriteeteista ilman muuta valiokunnassamme. Horisontaaliset kysymykset ja sitten yleismääräykset, mitä tulee Progress-ohjelmaan. Nämä olivat melko lailla ongelmattomia kysymyksiä ja aikaan saatiin hyvä kompromissi. Kuitenkin havaittiin se seikka, että neuvosto vastusti tätä esittämäämme nuorisoakselia ja hankaluutta aiheuttivat myöskin nämä horisontaaliset kysymykset. Ja tässä yhteydessä on syytä mainita se, että innovaatiot, sosiaalisen muutoksen e, esitys on asia, jossa e, katsottiin, että e, meillä on koko parlamentin ajatella tietynlainen pilottifunktio ja haluamme katsoa sitä, miten neuvotteluissa edetään ja myöskin sitä, miten sitten delegoitujen säädösten osalta tässä edetään. Tältä osin asia oli hieman ongelmallinen sikäli, että halusimme tässä tiettyä yhdistämistä monivuotisen rahoituskehykseen. Totesimme esimerkiksi sen, että on mahdollista, että kahdeksan vuoden kuluessa prioriteettiasettelussa tapahtuu muutoksia ja tulisi voida mahdollista tarvittaessa parannuksia tehdä. Neuvosto sitten vastusti tätä, myös komissio. Ja henkilökohtaisesti eh, toteaisin, että komissio ei tässä oikein eh, eh, roolia kunnolla hoitanut, mikä sille trilogissa kuuluu. Pikemminkin toi eh, poliittiset kantansa esiin sai hieman sellaisen vaikutelman, että ei oikein toimittu siten kuin toivottavaa olisi ollut. Meille tärkeä seikka on se, että tietyssä aikataulussa eh, parlamentti poliittisesti voi vaikuttaa ja esittelijät, esittelijä ja varjoesittelijät olivat sitä mieltä, että parlamentille on erittäin eh, tärkeää, että tästä voidaan kiinni pitää. Neuvosto sitten keskeytti neuvottelut ja valiokuntamme puheenjohtaja Peres sen jälkeen, kun esittelijän varoistelijoiden kanssa oli asia tarkasteltu, päätti lähettää kirjeen neuvostolle kirjeestä. Omat argumenttimme vielä kertaalleen paremmin tulivat esiin sen suhteen, miksi katsoisimme, että eh, monivuotisissa toimintaohjelmissa katsoisimme nimenomaan tämän eh, delegoituja säädöksiä koskevan asian erittäin tärkeäksi ja oikeusperusta tähän liittyen tarvittaisiin. On hieman epäselvää, miten asiassa nyt edetään. Ilmeisesti neuvostolta ei ole vielä vastausta saatu. Alun perin oli ajateltu tulevaa tiistaita jatkoneuvotteluja varten. Ja tämä onkin kalentereissa pidetty auki, jos neuvosto haluaisi tällöin kokoontua, mutta ehkä tästä on päivitetympää tietoa nyt saatavilla. On valiteltavaa, jos tämän paremmin asiassa ja neuvotteluissa ei onnistuta etenemään, mutta tietysti neuvosto haluaa myöskin omat poliittiset eh, tarkoitusperänsä eh, esiin tuoda. Mutta niin kuin todettu, me täällä äänestimme hyvinkin laajalla enemmistöllä tästä mietinnöstä ja esittelijä, varjoesittelijät eh, oikein hyvin valmistautuneena menivät trilogin neuvotteluihin ja Euroopan parlamentin kanta on sellainen, että sillä halutaan tehdä neuvostolle ja komissiolle selväksi se, että haluamme yhdessä tätä polkua kulkea. Ja tässä yhteydessä haluan lämpimästi kiittää puheenjohtajaa ja varjoesittelyitä tästä oikein hyvästä yhteistyöstä. Merci. d'intervention. Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Hyvä. Hyvä. Sitten esittelijälle vaan onnea matkaan kohta yhdeksän. Neuvottelut neuvoston kanssa. Aiheena lippuvaltion velvollisuudet. Minut on tässä nimitetty esittelijäksi ja minulla on tässä hyviä uutisia. Neuvottelut neuvoston kanssa sujuvat oikein hyvin. Pääsemme eteenpäin kohdat, jotka tuntuivat aivan mahdottomilta, niin niissäpä nyt sitten onkin avoita henkeä. Varjoesittelijätkin ovat osallistuneet neuvotteluihin. Tämä on aika epätasapainoinen, koska saan tukea lähinnä varjoesittelijältä Filipe Bakkerilta. Hän on suuri tuki neuvoston kanssa. Olemme onnistuneet esimerkiksi sertifiointikysymyksessä. Sekä tarkist, näissä tarkastuskysymyksissä ja tunnustetuissa elimissä meidän edessämme on yksi selkeä vaikeus, joka koskee oikeusperustaa. Kuten muistatte, silloin kun määriteltiin neuvotteluvaltuudet tätä asiaa varten, niin otimme monia säännöksiä merenkulku yleissopimuksesta, jossa puhutaan sosiaalisista vähimmäisvaatimuksista, joita, jotka lippulaivavaltion pitäisi tarkistaa lippuvaltion olisi tarkastettava ja neuvosto on nyt todennut, että kyseessä on direktiivi, joka perustuu artiklalle 101 perussopimuksessa. Se on siis liikennettä koskeva oikeusperusta ja näin ollen se ei voi kattaa sosiaalisia kysymyksiä. Niihin kuuluu artikla 155. Komissio halusi tämän alun perin käsitellä kahdenvälisesti neuvoston kanssa. No me tietenkin kutsumme itsemme noihin neuvotteluihin, koska meidän oikeudellinen yksikkömme on myös työstänyt tätä asiaa. Jos saamme tällaisen kahtalaisen oikeusperustan artiklat 101 ja 155, niin uskon, että voimme päästä eteenpäin varsin reippaasti. Sitten on jäljellä tämä viimeinen suurempi kokonaisuus, josta olisi neuvoteltava. Se koskee todella näitä sosiaalisia vähimmäisoikeuksia, jotka määritellään ilon yleissopimuksessa. Tässä nämä tärkeimmät asiat ensimmäisestä trilogista tämän asian osalta. Marian Haakin. Thank you. Um... Kiitos. Herra de Bakker ei päässyt tänään paikalle, eli hän pyysi minua sanomaan muutaman sanan hänen puolestaan, ja tietenkin puheenjohtaja tässä jo suurimman osan sanoikin. Hän siis eh, myöskin uskoo siihen, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Parlamentin ja neuvoston välillä oli ennen trialogia paljonkin erimielisyyksiä, mutta nyt mennään vakaasti eteenpäin ja todellisia edistysaskeleita otetaan. Irlanti puheenjohtajamaana ja komissio haluavat liikkua parlamentin suuntaan ja parlamentti myöskin osaa pystyy tekemään kompromisseja. On vielä seuraavassa trilogissa tärkeitä asioita keskusteltavana, mutta hän uskoo siihen, että seuraavassa trilogissa ehkä asia saa saadaan vietyä päätökseen. Ja tämä on tärkeää, koska eh, ilon eh, työsopimus astuu voimaan kesällä. Ja hän sanoi, että hän uskoo siihen, että tässä on tehty hyvää työtä ja että mahdollisuudet ovat hyvät, jotta päästään hyvään ja hyvin rahoitukseen tai oh, tarkoitetaankohan tässä perusteltuun kompromissiin. Merci beaucoup et, eh, nous voyons... Kiitoksia. Selkeästi Eurooppa eurooppalainen henki vallitsee tässä neuvottelujoukkiossa, koska kaikki muistuttavat, että kun määriteltiin neuvottelun mandaatti, niin olimme aivan eri mieltä keskuudessamme, mutta nyt aivan kuten sanoitte, varjoesittelijän nimissä neuvottelut sujuvat nyt suuren, suuressa yhteistyöhengessä. Aikataulusta Irlannin puheenjohtajavaltio haluaisi saada tämän asian valmiiksi omalla kaudellaan – mutta myös muutkin osapuolet toimivat, toivovat, että satamavaltio, joka kuuluu liikennevaliokunnalle ja sitten lippuvaltiokysymykset, jotka kuuluvat meidän valiokunnallemme, että nämä asiat eivät olisi ristiriitaisia yleissopimuksessa. Yleissopimuksen itsensä pitäisi astua voimaan pian. No niin, tässä pääsemmekin sitten viimeiseen kohtaan. Valtuuskuntamme vierailu Oslossa. Kyseessä oli yhdeksäs alueellinen kokous, kansainvälisen työjärjestön kokous. Minä johdin tätä valtuuskuntaa ja meillä oli kaksi koordinaattoria Chaba Uri ja Alejandro Serkas mukana – teillä on kirjallisena hyvin täsmällinen kertomus keskusteluista, ohjelmasta ja oman puheenvuoroni teksti, joten en tästä sen pidemmin tänä aamuna halua teille puhua. Meillä oli paljon kahdenvälisiä tapaamisia. Melkein kaikki pyytämämme tapaamiset hyväksyttiin ja ne järjestyivät ja olimme kyllä kuitenkin aika yllättyneitä siitä, kuinka sävy oli kiristynyt ja kuinka paljon tässä kolmen kantajärjestelmässä on e, e, lisää jännitteitä mukaan lukien ilon perusyleissopimukset, näitä saatettaisiin nyt ta- tarkistaa tai tulkita uudelleen ottaen huomioon talouskriisi. Kreikan osalta se tuomittiin, kun työmarkkinaosapuolten sopimuksia ei ole noudatettu todella kansanelun takia ja oltiin sitä mieltä, että toiminta ei ollut oikein kriisin mukaista. Pääsihteeri G. Ryder korosti paljon sitä, että Euroopan parlamentin olisi toimittava Eurooppa-neuvoston suuntaan niin, että saataisiin uudelleen tasapainotettua talous- ja rahaliittoa. Komission sen Andorin kanssa käytiin keskustelua, jossa keskusteltiin Troikan legitiimiydestä ajatellen sitä, mitä Kyproksella tapahtui. Tässä varmaankin sain kerrottua hieman neuvotteluiden hengestä, mutta pyydän teitä tutustumaan näihin kirjallisiin asiakirjoihin, jotka ovat toki paljon, paljon yksityiskohtaisempia. Tässä lyhyesti, haluaisiko Serkas? Ei halua, kaikki on siis sanottu. Kiitoksia. Olemme saaneet kokouksemme päätökseen ja tapaamme 20 toukokuuta kello 19 ylimääräisessä kokouksessa Strasbourgissa. Siellä äänestämme tästä vähävaraisten rahastosta. Kiitoksia.